Bonjour à tous. Hyvää huomenta kaikille. Hyvät kollegat, olkaa hyvä ja istuutukaa. Me aloitamme. Hyvää huomenta. Buenos días. Niin hyvää huomenta kaikille. Arvoisat kollegat, me aloitamme kansalaisvapauksien valiokunnan kokouksen. Meillä on ykköskohtana eh, esityslistana, esityslistan hyväksyminen eh, ja eh, minä ehdotan, että siirretään kohtaa 13. Kyseessä ovat kansainväliset sopimusneuvottelut. Siitä piti keskustella huomenna. ja neuvoston vierailun yhteydessä Alfredo Perez Ruvalkan hänen käydessään, siitä keskustellaan. Ja jos tämä sopii teille, niin hyväksymme tämän muutoksen. Meillä on huomenna täällä paikalla sisä- ja oikeusministeri herra Ruvalkan Camanio Dominguez ja he ovat neuvoston puheenjohtajavaltion edustajina. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Meillä on Sourin mietintö. Kyse on takaisinotosta Pakistanin kanssa ja seuraava live-valiokunnan kokous 12.13. heinäkuuta. Kyseessä on menettely, joka vaatii parlamentin suostumusta. Niinpä tarkistuksia ei voida tehdä tähän suositusehdotukseen. Ja jos haluatte olla sitä vastaan, niin voit äänestää tätä ehdotusta vastaan. Jos halutaan tähän lainsäädäntöpäätöslauselman luonnokseen tarkistuksia, niin määräaika on 25. päivä kesäkuuta kello 12. Ja sitten Rova Flautre, teillä on puheenvuoro. Oui, merci, monsieur président. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen aika ihmeissäni, että tämä kohta on otettu seuraavan heinäkuun kokoukseen. Minä ymmärsin kokouksessamme Strasbourgissa, jossa oli mukana esittelijä ja varjoesittelijä, että tarkoitus oli pohtia, mikä on paras tapa pohtia, käsitellä tätä ensimmäistä sopimusta Lissabonin sopimuksen jälkeen maassa, jossa on paljon kysymyksiä esitetty tässäkin valiokunnassa – minulle jäi sellainen vaikutelma tuosta kokouksesta, että voisimme yhtä aikaa laatia poliittisen päätöslauselman tästä asiasta, jossa täsmennettäisiin parlamentin kanta koskien näitä neuvotteluja ja takaisinotto sopimuksia. Minusta on aika ihmeellistä, että menemme eteenpäin ennen kuin edes eri ryhmien vaariesittelijät ovat tästä kuulleet, niin, niin että voi, olisimme voineet täsmentää, että mikä lopu, lopuksi oli meidän kantamme. Niin, mm, tämä on äh, hyödyksi äh, esitysistän kannalta. Esittelijä ei ole täällä, mutta olin hänen yhteydessä. Ymmärrykseni mukaan tilanne on hieman toisenlainen kuin mitä Flotri juuri esitti. Meidän tulisi edetä äänestykseen tässä tärkeässä asiassa mielestäni. Niin ja käydä keskustelua täysistunnossa asiasta sen varmistamiseksi, että kaikille jäsenille tarjoutuu mm, puheenvuoron käytön mahdollisuus halutessaan. Niin kuin totesitte puheenjohtaja, voimme vastata joko kyllä tai ei tähän sopimukseen. Ja siksi haluaisimme täyden täysistuntokeskustelun tälle asialle, mutta ymmärtääkseni päätöslauselmaa kuitenkaan asiasta ei laadita. Heard, I think. No niin, uskoisin, että meillä on sopimus nyt siitä, eh, mikä on menettely. Ja sitten Rouva Guillaume. No, très vite, parce... aivan, aivan lyhyesti. Rouva Lotren kanssa olin tuossa kokouksessa ja voin vain vahvistaa sen seikan, että kun lähdimme kokouksesta, meillä oli erittäin selkeä ajatus siitä, että meidän piti äänestää joko kyllä tai ei, mutta mutta todellakin ne oli tarko, tarkoitus laatia tästä päätöslauselma tai julistus tai mikä sana siinä nyt sitten olikaan, en nyt tähän aamun aikaan muista sitä, mutta jos määriteltäisiin poliittiset sisällöt koskien tätä sopimusta ja sitä, missä olosuhteissa parlamentin jäsenten pitäisi saada tietoja ja vastauksia kysymyksiin, joita on useaan kertaan tässä parlamentissa esitetty liittyy koskien sopimuksen sisältöä ja sen ympärillä olevia asioita, joten näin, näin ymmärsimme tämän kokouksen sisällön. No niin, panemme merkille. Niin, olen täysin eri mieltä. Tämähän on normaalia menettelyä, josta on päätös. Meillä on oikeus sanoa joko kyllä tai ei. Ei tarkistuksia, eikä tulisi mitään ennakkotapausta tässä nyt saattaa jälkeen koordinaattoreiden kokous olemassa, mutta kuitenkaan en voi yhtyä tähän esitettyyn ehdotukseen. We'll be deciding. Me päätämme koordinaattori kokouksessa, joten ehdotan, että me jatkamme tätä esityslistaamme ja me päätämme siitä ehdotuksesta, että äänestetään heinäkuussa 12. ja 13. päivä, niin kuin on ilmoitettu livessä. Me menemme sitten kohtaan kolme esityslistalla. Pöytäkirjan hyväksyminen lokakuun, marraskuun, joulukuun, maaliskuun kokouksista. Teillä on papereissanne nämä pöytäkirja, pöytäkirjat, kuten tavallisesti. Ja jos haluatte, mutta jotenkin asia pitää ottaa esiin ennen kokouksen päättymistä, muussa tapauksessa voimme hyväksyä ne. Ja nyt menemme kohtaan neljä esityslistalla ja aiomme kuulla päätelmiä EU-neuvoston puheenjohtajavaltion Espanjan edustajalta. ja asiat tulevat maahanmuuton alalta. Ja täällä meillä on paikalla rouva Anna Teron. Hän on maahan- ja maastamuuttoasioista vastaava ministeri ja neuvoston puheenjohtaja, valtion edustaja. Hän on tuttu täältä parlamentista. Hän on ollut täällä jäsenenä hän oli useamman vuoden jäsenenä parlamentissa. Kiitämme siitä, että hän on täällä paikalla ja hän esittelee nyt sitten päätelmiä maahanmuuton alalla. Ja tämän johdannon jälkeen keskustelu. Rouva Teron, olkaa hyvä. Sidente. Suuret kiitokset puheenjohtaja. Olen todella tottuneempi olla tuolla toisella puolella pöytää kuin täällä, missä nyt olen, mutta joka tapauksessa minulla on suuri ilo olla täällä teidän kanssanne jakamassa Espanjan puheenjohtajakauden loppusuoraa. Tässä samassa salissa 26. tammikuuta ministeri Celestino Corvazzo esitteli ohjelman ja tulee nyt vetämään langat yhteen. Tulen esittelemään yhden osan puheenjohtajavaltion agendasta, sen osan, joka kuuluu minulle maahan ja maastonmuutto asiasta vastaavana ministerinä ja keskityn tässä neljään konkreettiseen kohtaan. Ensinnäkin eurooppalaisen ma- maahanmuutto- ja turvapaikkapaketin arviointi, maahanmuuttopolitiikka, jota on harjoitettu tällä kaudella ilman huoltoja tulevien alaikäisten tuomintaohjelma ja päätelmät, joihin päädyimme pitkän työn jälkeen, jota teimme myös aikaisempien puheenjohtajavaltioiden kanssa. Aiheena oli erittäin tärkeä asia, nimittäin kotouttamispolitiikka, integraatiopolitiikka Euroopassa henkilöille, jotka ovat maahanmuuttajataustaisia. Te tiedätte paljon paremmin kuin minä tämän tilanteen, koska olette eläneet samassa olosuhteissa. Tämähän puheenjohtajavaltio alkoi tilanteessa, jossa oli paljon institutionaalisia ongelmia. Ja tämän vuoden alussa sitten lopulta nämä uudet instituutiot ikään kuin saatiin valmiiksi. Aloitimme siis hieman epämääräisestä tilanteesta, kun komissio oli vasta järjestäytymässä, käynnistymässä. Emmekä voineet aloittaa työtämme aivan halutulla tavalla ennen kuin vasta myöhemmässä vaiheessa. No tämä ei kuitenkaan ollut meille syy olla tekemättä asioita, mutta tietenkin se on otettava huomioon. Aluksi haluaisin puhua teille eurooppalaisesta maahanmuutto- ja turvapaikkapaketista. Kuten tiedätte, kyseessä on asiakirja, joka, jonka tarkoitus on olla vuosittainen kertomus siitä, mitä edellisen vuoden aikana on tehty. Ja Tämän asian kirjan kautta olisi myös hyvä hahmotella prioriteetteja seuraavaa vuotta varten. Tämä oli nyt ensimmäinen arvio ja olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että, että onnistuimme siinä. Meillä on tässä useita periaatteita, ja kompromisseja, jotka komissio on vahvistanut. Vuosittaisessa kertomuksessa todetaan, että edistystä on tapahtunut ja siinä määritellään seuraavan vuoden prioriteetit. Tulen keskittymään tähän. Paketin arvioinnista on todettu, että nyt olisi päättäväisesti ryhdyttävä käsittelemään maahanmuuttosuunnitelmia, koordinointia, mekanismeja kotouttamisessa ja indikaattoreiden käyttämistä Frontextin vahvistamiseksi. Se on osoittautunut hyväksi välineeksi. Myöhemmin vielä palaan näihin indikaattoreihin, kun puhun Saragossan kokouksesta. Uskon, että Frontexin kautta olemme todella voineet vähentää laittonta maahanmuuttoa. Tilanne on parantunut kaikilla rajoilla. Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastokin on perustettu. Sitten on tarpeen ottaa maahanmuuttopolitiikkaa vuoropuhelun keskiön, kun neuvotellaan sien maiden kanssa. Uskon, että neuvostossa pääsitte hyvään sopimukseen. Tehän tiedätte, että neuvostossa on erilaisia kantoja. Paketin arviointi voi olla hyödyllinen parlamentille neuvoston työn seurannan ja avoimuuden valvonnan nimissä – sitä kautta voidaan arvioida tuloksia ja todeta, kuinka avointa suunnitelma ovat seuraavaa kautta varten. Sitten tämä toinen paketti, josta haluaisin puhua. koskee maahanmuuttopolitiikkasuunnitelmaa. Tätä kutsumme lailliseksi maahanmuutoksi. Minä en kuitenkaan pidä tästä, koska minun mielestäni maahanmuuttopolitiikka on aina laillista maahanmuuttoa. Ja se, mikä on maahanmuuttopolitiikan ulkopuolella, niin se on sitten tätä muuta kuin laillista maahanmuuttoa, joten minusta olisi hyvä, että edelleen puhuisimme ainoastaan maahanmuuttopolitiikasta. Tätä alaa koskema suunnitelma on prioriteetti. Kuten tiedätte erittäin hyvin, emme ole kyenneet viemään eteenpäin kausityöntekijöitä koskevia direktiiviä ja äh, ammattikuntien äh, välistä työntekijädirektiiviä. Tiedät, että meillä on institutionaalisia ongelmia ja komissiolla ei ollut aikaa esitellä näitä ehdotuksia. Ja tästä syystä olemme keskittyneet neuvotteluissa tähän yhden luvan direktiiviin. Tätä puolustamme neuvostossa. Puolustimme sitä, että sen soveltamisalan pitäisi olla laaja ja siitä pitäisi tulla viitekehys työntekijöiden oikeuksia varten maahan muuttoalalla. Uskon, että olemme päässeet eteenpäin. Olemme kuunnelleet tämän valiokunnan ja sosiaaliasioiden valiokunnan kantoja. Olemme tehneet yhteistyötä hyvässä luottamuksen hengessä ja avoimesti ja ammattitaitoisesti. Uskon, että olemme voineet luoda perustan sille, että voidaan nopeasti mennä eteenpäin. Nyt voin sanoa vain sen verran, että tulemme tekemään työtä Belgian puheenjohtajavaltion kanssa niin, että tämä yhden luvan direktiivi toteutuisi, mutta meidän on siirrettävä tämän asian hyväksyminen seuraavalle kaudelle. Sitten on vielä yksi asia, joka oli Espanjan hallitukselle erityisen tärkeä. Kyseessä on toimintaohjelma, joka koskee ilman huoltajaa tulevia alaikäisiä maahanmuuttajia. Euroopan unionissa puhumme mm, ihmisistä, jotka tulevat kahta virtaa pitkin. Tätä haluaisin korostaa. Yhtäältä kyseessä ovat henkilöt, jotka tulevat Euroopan unioniin pyytämään turvapaikkaa. Ja toisaalta on henkilöitä, jotka haluavat tulla Euroopan unioniin töihin. Joskus tänne tulee hyvinkin pieniä lapsia, jotka kuvittelevat, että he saattaisivat löytää tältä töitä ja havaitsevat sitten, että meidän lainsäädäntömme estää työnteon. Ja nämä ovat kaksi tilannetta, joita halusimme käsitellä toimintaohjelman kautta. Jos siinä on selkeä perusperiaate, jota haluaisin tässä korostaa. Näissä tapauksissa meidän on aina pidettävä mielessämme alaikäisen etu. Tässä mielessä toimintaohjelmassa on kolme toimintalinjaa, jotka olivat mielestäni tärkeitä. Ensinnäkin tällaisen maahanmuuton ennaltaehkäisy ja ihmiskaupan ennaltaehkäisy erityisesti silloin, kun kyseessä on äärimmäisen haavoittuvat ihmisryhmät. Jos nyt sanon sen selvästi, niin totean, että emme voi sallia sitä, että tavoit- kun tavoitteena on jäädä Euroopan unioniin, ei voida hyväksyä, että lapsia, alaikäisiä pakotetaan valtavan vaarallisiin matkoihin hyvin haavoittuvissa olosuhteissa. Edelleen paketissa säädetään vastaanotto- ja suojelutoimenpiteistä. Siinä säädetään myös yhteistyöstä kolmansien maiden kanssa ja edelleen siinä otetaan huomioon alaikäisen etu ja mahdollisuuksien mukaan perheen yhdistäminen ja ja mahdollisuus turvalliseen ihmisarvoiseen paluuseen. Kaikki nämä toimet, jotka ovat mukana toimintaohjelmassa, joka koskee ilman huoltaja tulevia alaikäisiä, niin niitä sovelletaan tapauskohtaisesti. Ei ole mitään ennalta tehtyä päätöstä toimintaohjelmassa siitä, kuinka tulee toimia – alaikäisten kanssa, vaan kyseessä on vain se, että varmistetaan tapauskohtainen analyysi kunkin alaikäisen kohdalle. Ja sen jälkeen tehdään päätös, mikä olisi paras ratkaisu kussakin tapauksessa. Tätä haluaisin korostaa, että todellakin aina tärkeintä on ottaa huomioon lapsen oma etu. Sitten saavutuksista. Haluaisin nimenomaan käyttää tätä sanaa. Haluaisin puhua niistä saavutuksista, joista olemme erityisen ylpeitä. Kyseessä ovat Taragothan eh, ministerikokouksen eh, tulokset eh, kotouttamisen alalta. Olemme jatkaneet toisten puheenjohtajavaltioiden työtä ja muiden konferenssien työtä. Ja ensinnäkin on korostettava sitä, että olemme voineet konsolidoida ja vahvistaa aikaisempien eh, ministerikonferenssien työn näissä kysymyksissä, jotka ovat meille aivan keskeisiä. Teidän valiokuntanne oli edustettuna, puheenjohtaja oli paikalla. Olemme sitä mieltä, että tämä on työ, jota on tehtävä komission kanssa ja parlamentin kanssa. Keskitymme kolmeen asiaan. Ensinnäkin tämä inhimillinen pääoma ja sen hyödyntäminen strategia 2020 linjojen mukaisesti. Tämä on erityisen tärkeä maahanmuutosta tuleville ihmisille. Meillä on, meidän on keskityttävä koulutukseen ja tämän inhimillisen pääoman hyödyntämiseen. Nämä ihmiset ovat jo luonnostaan sopeutuneita elämään tässä liikkuvassa maailmassa. Ja todella pyrimme toimimaan tässä johdonmukaisesti Euroopan 2020-strategian kanssa. Toisekseen asia, josta tässäkin parlamentissa ja valiokunnassa huolehditaan, koskee sitä, että vältettäisiin sellaisten kaupungin osien syntyminen, joissa on hyvin paljon maahanmuuttajia. Ongelma ei ole se, että siellä olisi maahanmuuttajia, vaan se, että siinä keskittyy köyhyyttä ja siihen liittyviä ongelmia, liittyviä ongelmia, jotka saattavat johtaa syrjäytymiseen. Meidän olisi työstettävä tätä asiaa ja työstettävä myös seikkoja, jotka liittyvät yhteiskuntaan kuulumisen tunteeseen ja näille ihmisille, jotka olivat hyvin vaikeissa tilanteissa poliittisesti vähemmän seksikäs asia on seuraava, joka on kuitenkin meidän työmme kannalta tuntui hyvin tärkeältä. Kyseessä on sellaisten indikaattoreiden kehittäminen, joiden kautta voisimme mitata kotouttamisohjelmia, tuloksia ja arvioitava vertailukelpaisella tavalla kussakin jäsenvaltiossa käytössä olevia käytänteitä – tämä ei ole tietenkään mitenkään näyttävää jotakin lehdistö tilaisuutta varten, jos nyt todetaan, että, että aiomme kehittää näitä indikaattoreita ja mittauskeinoja, mutta se on mielestäni tärkeää, me pyytäneet, että komissio aloittaisi pilottihankkeen, jonka tavoitteena on nimenomaan se, että voidaan arvioida kotouttamisen politiikkaa eri maissa ja niiden vertailukelpoisuutta. Nämä prioriteetit ja tavoitteet, jotka esittelimme puheenjohtajakauden alussa, meidän ministeriömme toimivaltuuksien puitteissa mielestämme omasta näkökulmastamme ovat tulleet täytetyiksi. Joka tapauksessa luotamme siihen, että voimme jatkaa tällä samalla tiellä, tiellä jonka myös Belgian puheenjohtaja valtio on ottanut hoitaakseen. Olen ne niin, että voitte välittää meille tule, tulevaisuutta koskevat huolenaiheenne, jotka otetaan käsittelyyn sitten uuden sopimuksen tarkoittaman Troikan äh, käsiteltäväksi. Kiitoksia tästä ministerille. Ja nyt äh, näkemysten vaihtoon kuten tavallisesti kaikki ne jäsenet, jotka haluavat osallistua. Onko puheenvuoropyyntöjä? Oikein hyvä. Liette Mera ensimmäiseksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia rouva ministeri tästä alustuksesta ja näistä neljästä kohdasta käsitteli, äh, puhuitte, kiitoksia siitä. Minulla olisi täällä kysymys, tai minulla on useita kysymyksiä, joihin oikeastaan vastasittekin jo näissä neljässä kohdassa. Tänään maahanmuutto- ja turvapaikkapaketikan arviointi, maahanmuuttoalan alan politiikka, ilman holteja tulevat alaikäiset ja sitten tämä kotouttamiskysymys Haluaisin vain pyytää joitakin täsmennyksiä näihin asioihin. Esimerkiksi mitä tulee tähän ensimmäiseen asiaan, ilman huoltaja tulevat alaikäiset. Tämä on tärkeä ehdotus ja erittäin tarpeellinen kysymys, mutta missä tilanteessa nyt ollaan? Missä vaiheessa ehdotus on menossa? Toinen kysymys. Te korostitte sitä, että on tuettava yhden luvan direktiiviä. Kyseessähän on tämä Therkas-direktiivi ystävämme Alejandro Therkasin mukaan. Minulla on kysymys, joka liittyy tähän samaan kuin edellinen, eli missä vaiheessa kysymys on, missä vaiheessa poliittista menettelyä tämä yhden luvan direktiivi on. Sitten kolmas kysymys, se koskee Frontexia. Tiedämme, että Frontex merkitsee lähinnä jäsenvaltioiden käytettäväksi antamien välineiden koordinaatiosta – sillä ei korvata jäsenvaltioiden toimivaltuuksia. Millaiseksi on hahmottumassa uusi Frontex, kun puhumme vuodesta 2013? Mitä uusia toimivaltuuksia Frontexilla pitäisi olla ja mitä sillä nyt ei vielä ole? Lopuksi haluaisin esittää kommentin, joka liittyy enemmän filosofiaan kuin täsmällisiin kysymyksiin. Olisin erittäin tyytyväinen siitä, että puheenjohtaja kävi Saragossan konferenssissa puhumassa kotouttamisesta, mutta eihän kyseessä ole yhteisön toimivaltuuksiin kuuluva asia. On tietenkin hyvä puhua käytänteistä, mutta tällaisina kriittisenä aikoina, joita elämme, Meidän olisi oltava hirvittävän solidaarisia. Kotouttamisen alalla solidaarisuutta voidaan mitata neljällä tavalla. Niihin ei ole helppo päästä. Nämä neljä parametria ovat työ, koulu, terveydenhuolto ja asuminen. On tietenkin hienoa äh, tehdä aielausumia ja vielä parempi on äh, harjoittaa hyviä käytäntöjä, mutta kotouttaminen on todella kansallinen toimivaltuus. Se ei kuulu unionille. Kyseessä on kansalliseen alan kulma toimivaltuus. Näin on sanottu ja olen yhtä mieltä tästä seuraavasta. Näin tässä parlamentissa myös Espanjan valtio on todennut ja olen täysin yhtä mieltä siitä, että tämä asia kuuluu kansalliselle tasolle minkä tyyppisiin solidaarisiin ponnisteluihin meidän olisi sitten ryhdyttävä niin, että onnistumme kotouttamisen alkuvaiheessa. Ja minusta tähän todella liittyy nämä neljä tekijää. Työ, koulutus, terveydenhuolto ja asuminen. Hyvä ministeri, haluaisin vielä kerran onnitella teitä tekemästänne työstä ja läsnäolostanne ja EPP-ryhmän nimissä haluaisin näitä täsmennyksiä kysymyksiin, jotka juuri esitin. Kiitoksia seuraavaksi herra Moraes. Thank you, Chairman, and, um... Kiitos puheenjohtaja. Ja mm, tervetuloa ministerille tänne ministerinä, mutta myöskin aikaisempana ryhmämme koordinaattorina opin tuolloin paljon teiltä. No niin, nyt toisellakin puolen pöytää tunnutte hyvin hoitavan asianne, eli mikään ei ole kuitenkaan muuttunut. Näitä terminologisia ongelmia tuntuu edelleenkin täällä parlamentissa olevan. Toitte esiin varsin laajan kirjon asioita, ja maahanmuuttopuolen asioita pikemminkin kommentoitte, että niinkään turvapaikka-asioita, mutta haluaisin saada muutamasta kysymyksestä hieman laajemman näkemyksen. Ehkä voisitte muutamaan tärkeään kysymykseen erityistä huomiota kiinnittää. Ensinnäkin tämä yksi lupa ja sitten maahanmuuttajien oikeudet Tämä on erittäin tärkeä kysymys myöskin työmarkkinoiden kannalta, mutta Liben kannalta tarkastellen, niin tämä direktiivin soveltamisala on edelleen hieman ongelmallinen ja komissiolta ja neuvostolta haluaisimme tähän lisätietoa. Tämä on siis kahden valiokunnan välinen asia, mutta se on sitten taas meidän asiamme hoitaa. Kysyisin, mitä mieltä te olette nyt siitä, missä mennään. Ja sitten äskeinen kysymys liittyen alaikäisiin oli varsin selkeä, en nyt itse enää sitä kommentoi. Mutta sitten vielä pari asiaa. Kun nyt puheenjohtajuuskausi on päättymässä, kysyisin, mitä mieltä olette turvapaikkapaketista? Keskustelut, joita käydään valiokunnassa, nyt menevät asian ytimeen, kun tarkastellaan niitä ongelmia, joita neuvoston puolella vielä on. Nyt ollaan tilanteessa, jossa on otettava todellisia askelia eteenpäin, mitä tulee menettelyihin ja vastaanottokysymyksiin. Ei tämä helppoa neuvoston puolella ole, koska jäsenmaiden välillä on näkemyseroja. Täällä parlamentissa haluaisimme, että paketti pysyisi yhtä kiinteänä, niin kiinteänä kuin mahdollista. Ymmärrämme kyllä, mitkä tätä vastaan, seikat tätä vastaan puhuvat, mutta tulisi asettaa selkeitä tavoitteita ja neuvoston tulisi ymmärtää, että paketin eri osa-alueet eh, kuuluvat kaikki siihen ja niissä kaikissa tulisi edetä. Eli kysyisin, mitkä ovat näkemyksenne tähän asiaan. Ja sitten vielä maahanmuuttokysymyksistä. Integraation osalta taisteluita täällä parlamentissa on käyty silloinkin, kun te olitte täällä, niin kotouttaminen, integraatio on nähty asiaksi, joka pitkälti olisi aluetta tason, joskus kansallistason asia, mutta kun meillä nyt on oikeusperusta olemassa kotouttamisen osalta, niin tilanne on näin ollen muuttunut. Ja kun oikeusperusta on olemassa, niin kysyisin eh, näin puheenjohtajuuskauten lopussa, eh, kuinka katsoisitte, että olisi järkevä EU-tasolla edetä näissä kotouttamiskysymyksissä lähtien liikkeelle yhteisistä perusperiaatteista? Näitä asioita ei kovin usein mainita enää täällä parlamentissa – ja jotkut parhaat kotouttamistoimet, esimerkiksi syrjäyttämisen vastainen, eh, syrjinnän vastainen toiminta, eh, se joskus yhdistetään kotouttamispolitiikkaan. Olisin kysynyt, nyt kun ollaan siirtymässä Belgian puheenjohtajuuskaudelle, varmasti Belgia myöskin jatkaa tältä pohjalta, mutta miten tämä integraatio kotouttaminen on huomioitu ja miten tästä aiotaan jatkaa? Kiitos. Kiitoksia herra Busutil. Thank you, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin äh, myös toivottaa tervetulleeksi ministerin omalta osaltani. Kiittäisin häntä johdannosta. Ei, minun mielestäni meidän pitää äh, katsoa konkreettisia tuloksia maahanmuuton osalta äh, Espanjan puheenjohtajakauden lopussa. Ja ei siellä kovinkaan pitkää listaa ole, mutta kuitenkin Espanja saa armahduksen. Ensinnäkin teillä on ollut erittäin vaikeaa kuusi kuukautta. Meillä ei ollut aluksi komissiota. Ja sitten olemme tehneet tämän parissa töitä. Ja sitten te saitte aikaan toimintaohjelman, joka liittyy Tukholman ohjelmaan. Ja se on pääasiallinen tehtävänne ollut tässä puheenjohtajakaudella. Ja nyt me tiedämme, mihin olemme menossa seuraavan viiden vuoden aikana, koska meillä on tämä toimintasuunnitelma. Meillä on tietyt aikajanat myös olemassa tätä varten. Haluamme onnitella teitä siitä, että saitte aikaan tämän toimintaohjelman. Se on tärkeää tälle valiokunnalle ja se on tärkeää myös siinä mielessä, että ihmisten, kansalaisten oikeudet ovat tärkeitä koko EU-ssa. Maahanmuutto- tai turvapaikkapaketissa siitä kysyttiinkin jo kysymys, mutta maahanmuuttokysymyksistä varsinkin. Miten tärkeää on saada aikaan tasapainoista politiikkaa laittoman ja laillisen maahanmuuton välille. Meidän ryhmämme EPP varsinkin on täysin valmis rakentavaan yhteistyöhön, jotta saamme uusia välineitä lailliseen maahanmuuttoon. Mutta se ei ole uskottavaa, jos sitä ei tueta voimakkaalla toimintamallilla ajatellen sekä laillista että laitonta maahanmuuttoa. Meidän täytyy mennä eteenpäin myös niissä välineissä, jotka on tarkoitettu laitonta maahanmuuttoa varten. Jos avaamme laittoman reitin EU-hun samaan aikaan, jos haluamme olla uskottavia, meidän täytyy todellakin nämä laittomat tiet sulkea. Tässä pitää olla tiukkaa poliittista toimintaa, siinä pitää olla Frontex mukana, mutta myös takaisinottosopimuksien pitää olla kunnossa kolmansien maiden kanssa. Me emme eh, saa sivuuttaa sitä tärkeyttä, mikä eh, takaisinottosopimuksilla on. Ja eh, sitä sovelletaan ihmisiin, jotka ovat laittomasti eivätkä, eikä sellaisiin, jotka, joilla on oikeus kansainväliseen suojeluun. Ja tämä pätee varsinkin turvapaikkapolitiikkaan. Ja sitten oikeusvaltioperiaatteita pitäisi soveltaa kaikkiin. Minun kysymykseni teille on se, että mikä on Espanjan puheenjohtajavaltion näkemys tässä kauden lopuksi siitä, miten tärkeää on saada aikaan tasapaino laittoman ja laillisen maahanmuuton välille. Kiitoksia ja sitten herra Romeva. Kiitoksia ja tervetuloa vielä Anna Tarra. Muiden muissa. haluaisin keskittyä erittäin konkreettiseen asiaan, joka liittyy maahanmuuttoon ja perusoikeuksiin, siis kotouttamiseen ja perusoikeuksiin. Keskustelu on käytävä rohkeasti. Minua huolestuttavat teennäiset keskustelut. Kysymykseni kuuluu tilanteessa, jossa yhä useammat hyödyntävät maahanmuuttoa toisten leimaamiseen, voisimme sortua kiusaukseen hakea toimia, joilla tuomitaan enemmän kuin autetaan henkilöitä. Puhun nyt oikein konkreettisesti erittäin tietystä tapauksesta. Puhun huivin ja hijabin käyttämisestä joissakin maissa – Tämähän ei ole tilanne, joka havaitaan yleisesti kaikkialla Euroopassa samalla tavalla, vaan tilanne vaihtelee paljon maista toisiin. Minä en puolusta kulttuurirelativismia hyväksymättömän puolustamiseksi, mutta keskustelussa on keskityttävä hyödyllisiin toimiin. Ja nyt haluaisin esittää konkreettisen kysymyksen. Tämä aihe, joka meillä on nyt pöydällä ja joka toistaiseksi ei ole erityisen vakava, se voisi olla sitä, mutta se ei vielä ole suuri ongelma. Kataloniassa esimerkiksi se on kuitenkin aihe, joka herättää keskustelua. Ja minun mielestäni se on jossain määrin teennäistä, koska siinä esitetään ongelma, joka ei ole varsinainen ongelma. Sen sijaan jotkut toimista, joita on ehdotettu, kuten esimerkiksi kielto mennä virallisille julkisille paikoille, mikäli henkilöllä on burka tai huivi päässään. Tämä voi aiheuttaa kaksinkertaista syrjintää. Olen huolestunut tästä keskustelusta. En siitä, että tätä käsitellään. Oppositiossa joskus väärin syytetään relativismista. Tämä ei pidä paikkaansa. Minua kiinnostaa asian järkevä ja johdonmukainen käsittely, mutta nyt haluaisinkin esittää suoran kysymyksen. Kun meillä vielä on mahdollisuus ennaltaehkäistä sen sijaan kuin rangaista, niin mitä toimia voitaisiin harkita niin, että tätä asiaa voitaisiin käsitellä mahdollisimman inhimillisesti ja niin, että painostus ei kohdistuisi naiseen, vaan henkilön, joka pakottaa hänet elämään tässä tilanteessa ja viittaan tässä erityisesti imaneihin. Kiitoksia ja Lambert. Thank you and um, yes it is good to see you back here. That... Muutama kysymys liittyen tähän keskustelun yhdestä luvasta. Tässä mietittiin sitä, kuinka paljon lisäarvoa arvoa yksi lupa toisi, kun asiat tarkastellaan yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa ajatellen. Jäsenmaat, jäsenmaathan kuitenkin toivoisivat suurta joustavuutta tähän järjestelmään ja mielen tulee ajatus siitä, että ehkä tässä vain käytetään samaa nimeä asialle, joka kuitenkin liittyisi muunlaiseen maahanmuuttomenettelyyn vahvistettu yhteistyö työllisyysvaliokunnassa on ollut esillä ja esiin nouseekin kysymys siitä, nämä työllisyyteen ja sosiaalikysymyksiin liittyvät asiat, esimerkiksi työmarkkinoiden tarpeet, demografinen tilanne Euroopan unionissa, miten nämä lyövät leimansa tähän keskusteluun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä tietysti tuo myönteisen aspektin maahanmuuttokysymyksiin, mutta sisäasioihin liittyvät aspektit tulisi myöskin huomioida eli miten pitää ihmiset ulkopuolella ja päästää pieni määrä heistä sisään. Tämä tuntuu olevan päälähestymistapa. E, ja kysyisin, miten nyt nämä kaksi aspektia voidaan huomioida, eli työllisyys, työvoimaministerit ja sisäministerit, kuinka Eh, korkeammalla poliittisella tasolla eh, he pystyisivät näitä asioita käsittelemään yhteisesti saman tapaan kuin me täällä. Kiitoksia. Ja sitten eh, Rova Kela. Kiitoksia. Minulla on yksinkertainen kysymys. Nyt yli vuosi sitten sininen kortti hyväksyttiin ja minä haluaisin tietää, minkälaista edistystä tässä asiassa on saatu aikaan jäsenvaltioissa tähän mennessä onko eh, sitä täytäntöön pantu jossakin, ja jos näin on, niin mitkä ovat tulokset, että monetko eh, ihmiset ovat tulleet maihin eh, sinisellä kortilla. Kiitos. Kiitoksia, ja sitten Ovangelilli. Grazie, presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää ilman muuta ministeriä puheenjohtajakauden töiden esittelystä. Erityistä huomiota kiinnitin joihinkin seikkoihin ja tavoitteisiin, jotka tässä mainitsitte, joita erityisesti painotitte puheenvuorossanne. Eli ensinnäkin tarve vahvistaa Frontex-pohjaisia kokemuksia sen myötähän on saatu nimenomaan eurooppalaisia kokemuksia ja toisaalta sitten se tavoite, että olisi edettävä eurooppalaisessa maahanmuutto- ja turvapaikkapaketissa. Ja tämä olisi tärkeää nimenomaan siksi, niin kuin tekin totesitte, ja uskon, että voin tässä kaikkien nimissä puhua, meidän, meillä on eurooppalainen lähestymistapa maahanmuuttokysymyksiin – ja tällä tarkoitetaan oikeuksien, mutta myöskin velvollisuuksien eh, menettelyä. Ja niin kuin Busutil puheenvuorossaan totesi, on oltava valmius ö, eh, ottaa vastaan maahanmuuttajia, laillisia maahanmuuttajia suojamaan heidän oikeutensa Eli kotouttamis, eh, vastaanotto, asiat on hoidettava kunnolla, mutta toisaalta tarvitaan myöskin sääntöjä, eh, riittävän vahvoja sääntöjä, joilla voidaan taistella laitonta maahanmuuttoa vastaan. Mutta eh, ministeri, mielenkiintoinen ole asia, jonka mainitsitte, kun totesitte, että on tärkeää pitää huoli siitä, että ihmisoikeuksia suojellaan, varsinkin kun tarkastellaan ilman huoltajaa eh, liikkuvia alaikäisiä. Heitähän on varsin paljon ja varsin usein tällaiset lapset joutuvat eh, epäsopiviin olosuhteisiin. Ja mm, Euroopassa, eh, kun puhutaan tästä erittäin haavoittuvasta ihmisryhmästä, emme voi hyväksyä sitä, että heitä kohdellaan samoin kuin aikuisia maahanmuuttajia. Ja tältä pohjalta meidän tuleekin mielestäni työstää lakialoitetta, eh, jonka tämä valiokunta tuleekin esittämään liittyen nimenomaan ilman huoltajalikuvien alaikäisiin. Kiitos. Kiitoksia herra Bronx. Kiitoksia puheenjohtaja. Onko eh, tutkittu eh, mitenkään, eh, miten on vaikuttanut se, että tällaiset maat, joihin tulee maahanmuuttajia, varsinkin muista maista, varsinkin terveydenhuoltoalalle, Isossa Britanniassa on nähty, että e, otetaan paljon mukaan e, sairaanhoitajia, lääkäreitä, jotka rekrytoidaan kolmannesta maailmasta. E, on nähty, että kulut ovat korkeat lähtömaissa. Minun mielestäni heidän pitäisi maksaa kustannukset siitä koulutuksesta jonka he ovat saaneet omassa maassaan. Ja Britanniassa pitäisi kouluttaa omia kansalaisia eh, näille aloille, eikä ryöstää kolman, kolmatta maailmaa. Entä sitten eh, turvapaikanhakijat, eh, joita puolustaa, puolustavat, jotka ovat taistelleet Yhdysvaltain UK puolesta. Miten voisimme Eh, estää tällaiset tilanteet tulevaisuudessa mm, turvapaikanhakijoiden osalta. Minä olen nyt kuullut eh, mm, termin eh, human capital. Minun mielestäni oikein kylmää, kun kuulen tällaisen, kun puhutaan maahanmuutosta, ihmisiä ei pidetä ihmisinä, vaan ennemminkin tuotannon tekijöinä. Kiitos. Señor Tavares. Kiitoksia ja herra Tavares. Presidente, señora ministra, le voy a hacer una pregunta. Kiitoksia puheenjohtaja. Ministeri, minulla on kysymys portugaliksi. Bem, uh, falamos acerca de imigração legal, de integração. Puhumme täällä laillisesta maahanmuutosta ja kotouttamisesta. Parlamentissa varmasti aina tulee olemaan useita näkökulmia maahanmuuttoon. Euroopan eh, politiikassakin Tällä alalla varmasti tulee olemaan useita näkökohtia ja useita poliittisia linjoja koskien maahanmuuttopolitiikan täytäntöönpanoa. Jotkut ovat tiukempia, toiset liberaalimpia, jotkut sulkeutuneimpia, jotkut avoimempia. Minä henkilökohtaisesti puolen avointa liberaalia linjaa, eikä minulla ole mitään ongelmaa sanoa sitä. Minulla on nyt sellainen vaikutelma, että suuri osa Euroopan kansalaisyhteiskunnasta suosii tiukempaa, sulkeutuneempaa linjaa Euroopan unionissa. Se tuntuu olevan, olevan aina avoimempaa liberaalia linjaa edellä. Monet täällä olevista ajattelevat minun tapani, että johdonmukainen ja järkevä maahan, laillisen maahanmuuttopolitiikka on paras tapa käsitellä tätä asiaa, aivan kuten ministeri sanoi. on aivan selvää, että ei voida ajatella ainoastaan laittoman maahanmuuton rankaisutoimia, jos samaan aikaan ei ole riittäviä kanavia laillista maahanmuuttoa varten. Sitten kotouttamisesta. Olen yhtä mieltä Dia de Meran kanssa. Yksi osa maahanmuuttaa, maahanmuuttopolitiikkaa Euroopassa on, on juuri tämä kotoutumispolitiikka, jota ei välttämättä kutsuta sellaiseksi. Se voi olla syrjimättömyyspolitiikkaa, mutta ne ovat keskeisiä demokratian ja kotouttamisen kannalta. Muistutan siitä, mitä Dieta Mera sanoi. Kyseessä ei ole ainoastaan työ, koulu, terveydenhuolto ja asuminen, vaan myös osallistuminen yhteiskuntaan. Tässä mielessä Euroopan toimielimillä on keskeinen rooli kotoutumispolitiikassa. Myös no silloin, kun ainoa mitä voidaan tehdä on olla etulinjassa ja te- tekemässä uusia ajatuksia koskien maahanmuuttopolitiikkaa. Ja yksi asia, joka on otettu esiin, koskee äänestysoikeuksia ja kansalaisuusoikeuksia maahanmuuttajille. Toivon, että vaikka Espanjan puheenjohtajakausi päättyy, kehittyy. Toivon, että Espanja voi olla parlamentin hyvä kumppani tässä asiassa, jossa pidetään maahanmuuttajia tärkeimpinä toimijana, tärkeimpinä toimijana kotouttamisensa kannalla niin, että ne voivat osallistua yhteiskuntaan, voivat osallistua myös vaaleihin. Minulla olisi nyt ehdotus ja konkreettinen kysymys pakolaisista. Pakolaiset ovat erittäin tärkeä liittymäkohta yhteiskunnan ja maahanmuuttajien välillä. Eurooppa on tehnyt hyvin vähän pakolaisten kotottamiseksi. Parlamenttineuvosto ja komissio, näiden kaikkien olisi ryhdyttävä työhön. Minä haluaisin tietää, millaisia näkymiä nyt tilanteessa on. Parlamentti on tehnyt jo kaksi kirjaa pakolaisten uudelleen asettautumiselle. Haluaisin mitä neuvosto tehdä, mitä Espanja aikoo tehdä ennen kuin sen kausi päättyy, kuinka tullaan helpottamaan siirtymistä Belgian puheenjohtajakauteen. Tässä on kaksi tärkeää asiaa. Asia, Ensinnäkin uudelleen yksikön perustaminen EUlta puuttuu inhimillisiä resursseja ja käytännön tietoa niin, että voitaisiin ratkaista sellaiset yksinkertaiset ongelmat, kuten pakolaisten byrokraattiset ja uudelleen asettautumisen kysymykset. Uudelleen asettautuminen voisi kestää kaksi viikkoa, mutta joskus se kestää kaksi vuotta, kun tilanne on niin sekava naisille, lapsille se voi olla erittäin huolestuttavaa. Menetelmä pitäisi olla tehokkaampi ja oikeudenmukaisempi. On olemassa myös pilottihanke, jossa kunnat ja pakolliset todennäköisesti nyt aikaisemmista, vanhemmista pakolaisista tulisi mm, tukipylväs uusille mm, pakolaisille. Haluaisin tietää, mikä teidän kantanne on, tuetteko tätä hanketta. Espanjassakin on näitä uudelleen asettautumisohjelmia pakolaisia varten. Ehkä kunnat voisivat liittyä tähän menettelyyn pilottihankkeen myötä. Siinä kaikki, kiitoksia. Kiitoksia sitten äh, Raija Kolina. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä ministeri, ihan lyhyt kysymys, jonka haluaisin esittää esittämienne tietojen pohjalta niissä mm, viitattiin myöskin tulevaan direktiiviehdotuksen kausi työntekijöiden osalta. Tämähän on varsin herkkäluontoinen aihe ja tähän liittyy läheisesti myöskin laittoman ja myöskin laillisen maahanmuuton kysymys, koska tässä puhutaan tietysti työstä, e, joka ei ole kovinkaan, e, mm, e, kovinkaan vaativaa. Ja tässä filosofiassa en tiedä, huomioidaanko tässä ne seikat, joihin oma hallituksen on pyrkinyt omassa maassanne, eli että myönnettäisiin oleskelulupa kolmansien maiden kausi työntekijöille, jotta siis on mahdollista kunnolla työt hoitaa. Kiitoksia sitten, Thank you Very much, President. I do. Kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän anteeksi siitä, että en ollut kuulemassa tätä alustusta, mutta haluaisin ottaa asian esiin. Ehkä hän on jo kattanut puheessaan sen, mutta tämä ei liity niinkään paljon siihen, miten me hoidamme maahanmuuttokysymyksiä, joita, eh, ihmisiä, joita salakuljetetaan EU-hun, vaan ennemminkin se liittyy näihin suhteisiin kolmansiin maihin, koska ne ovat vastuussa ihmisten liikkumisesta ja tässä mietin erityisesti Pohjois-Afrikan maita ja Länsi-Afrikan maita. Mietin tässä, minkälaisia voimakkaita toimia on tehty tämän puheenjohtajakauden aikana näiden maiden kanssa. Ja monissa tapauksissa ne saavat aikaan näitä ongelmia ja heidän pitää kantaa vastuunsa myös siitä ja varsinkin kaukaisten maiden EU-ssa, niiden pitää kantaa epäoikeudenmukaista taakkaa, vaikka Frontex niitä tukeekin. Kiitoksia. Ja sitten Naroa Betskot. Dankjewel, voorzitter. Uh, ik wou graag... Kiitoksia, Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin esittää pari kysymystä ministerille. Eilen kuulimme komission jäsen Redingiltä, että tällä hetkellä perusoikeus kysymyksissä komissio käy läpi näitä perusoikeuksia ja perusoikeuskirja ei ole ainoastaan komission asia, mutta se tosiaan kuuluu muillekin toimielimille. Mietin tässä Espanjaa puheenjohtajavaltiona, onko sillä mitään ehdotuksia siitä, miten neuvoston pitäisi asiaa hoitaa. Sitten viisumivapauskysymykset. Muutama kuukausi sitten me kuulimme paljonkin puhetta Eh, Turkin kanssa käydyistä neuvotteluista viisumivapauttamisesta. Se on tärkeä asia liikematkustajille ja eh, opiskelijoille ja muille. Ja se menee tietenkin käsi kädessä takaisinottosopimuksen kanssa. Onko mitään käytännön toimia tapahtunut tällä alalla? Kiitos. Ponder conjuntamente a las observaciones que han sido planteadas. Eh, niin tässä Seuraavaksi annan ministerille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aivan esiksi, ensiksi vastata kysymykseen, jonka esitti edustaja Raul Romeva. Se ei liittynyt puheenjohtajavaltion ohjelmaan, mutta, mutta oikein mielelläni annan oman mielipiteeni tästä aiheesta – se koskee sitä, mitä Espanjassa teemme, koska tällä alalla ei ole eikä voikaan oikein olla mitään Euroopan tasoista keskustelua tai, tai kantaa. Tänä aamuna Espanjassa keskustellaan päätöslauselmaehdotuksesta. Se tulee yhdeltä poliittiselta ryhmältä ja siinä pyydetään, että naisilta kiellettäisiin itse asiassa kokonaan täydellinen peittäminen senaatissa ja, ja toisessa kamarissa on esitetty ehdotus, jossa hylätään täysin kaiken tyyppinen syrjintä ja naisten oikeuksien rajoittaminen, ihmisarvon rajoittaminen. Tässä viitataan selkeästi siihen, että tämän tyyppiset vaatteparret ja käytännöt eivät ole toivottavia. Sitten asiakirjassa puhutaan toimista, jotka ovat mielestäni järkeviä. Ensinnäkin yhteistyö muslimiyhteisöjen kanssa, niistä suurin osa tuntee olevansa uhattuja johtuen näistä käytännöistä, joita ne itse eivät jaa ja, jo, ja tällaiset käytännöt eivät kuulu niiden perintöön. Espanjassakin suurin osa muslimista tulee Marokosta, jossa tämän tyyppisiä vaatteita ei ole perinteisesti käytetty. Ja, ja, jatkamme siis yhteistyötä muslimiyhteisöjen kanssa, jotta voitaisiin edistää kotouttamista ja tasa-arvoa ja rauhanomaista yle- yhteiseloa. Edellään on toistettava tarve kunnioittaa ihmisten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja jatkettava koulutusalan työstämistä. Sitten lopuksi erittäin tärkeä kohta mielestäni koskee sitä, että korostetaan sitä, että Meidän oikeusperustamme avulla voimme kyllä käsitellä mitä tahansa naisten syrjintää koskevaa kysymystä. Espanjassa meillä on tasa-arvolaki, jonka kautta on tehty muutoksia rikoslakiin niin, että voidaan, jää, voidaan erittäin tiukasti puuttua näihin tasa-arvoa koskeviin rikkomuksiin ja olemme ponnistelleet paljon täällä alalla. Lakiemme ansiosta voimme myös kaiken korkeimmalla tasolla suojella vapautta ja turvallisuutta. Toisin sanoen emme usko erityislakien tarpeeseen, vaan meidän on voimakkaasti olemassa olevien lakien pohjalta puolustettava kaikkien ihmisarvoa, vapautta ja turvallisuutta, erityisesti kun kyseessä ovat naiset. Ja uskon, että tämä on kanta, jonka senaatti tänään tulee hyväksymään, ja niin olen sitä itsekin yhtä mieltä. No niin, sitten kysymykset, jotka liittyivät Espanjan puheenjohtajakauteen. Yritän vastata yleisesti. Jos unohdan jotakin, niin Pyydän, että puheenjohtaja muistuttaa minua unohdetuista asioista. Ensinnäkin herra Diate Merä puhui näistä kaikista asioista, kun puhutaan toimintaohjelmasta ilman huoltajaa tulevia alaikäisiä varten. Tämä on hyväksytty ehdotus. Se hyväksyttiin oikeusministerin neuvoston kokouksessa Luxemburgissa muutama viikko sitten. Siinä on 32 konkreettista toimenpidettä, jotka perustuvat näihin perutte- per- periaatteisiin, joista puhuin. Ennaltaehkäisyssä puhutaan suhteesta kolmansien kanssa, puhutaan käytäntöjen vaihtamisesta, lasten iän määrittelystä ja niin edelleen. Kyseessä on jo hyväksytty toimintaohjelma ja nyt odotamme, että nämä toimenpiteet muuttuisivat konkreettisiksi toimiksi komission ja jäsenvaltioiden toimesta. Frontexista seuraavaksi. Mielestäni me emme ole puoltamassa uusien toimivaltuuksien antamista Frontexille, vaan pikemminkin korostamme sen toiminnallisuuden parantamista. Frontexista pitäisi tulla yhä enemmän operatiivinen rajavalvontayksikkö. Huomenna varmasti voitte jatkaa keskustelua sisäministerimme herra Rubalkavan kanssa. Sitten haluaisin yleisesti käsitellä kysymystä, joka liittyy kotouttamiseen. Euroopan unionin perussopimuksessa, äh, kuten Tavare sanoi, on oikeusperusta sille, että voimme työstää kotouttamisasioita – sitä ei enää lasketa hallitusten väliseen politiikkaan, vaan siitä on tullut eurooppalaista politiikkaa. kun puhutaan Euroopan unionille kuuluvasta politiikasta. Mutta meillä on kyllä Lissabonin sopimuksessa pohja niin, että voimme työstää eurooppalaista kotouttamispolitiikkaa. Tässä mielessä olemme yhtä mieltä niistä puitteista, joista puhuitte. Olen yhtä mieltä herra Tavarsin puheenvuorosta tässä mielessä. Ja uskon, että voimme tältä oikeusperustalta lähtien mennä eteenpäin niin, että voisimme katsoa, mitä käytänteitä meillä on, mitkä ovat olleet hyödyllisiä joillakin Euroopan alueilla, niin että on päästy eteenpäin, niin että voisimme jakaa näitä käytäntöjä. Herra Moraeskin viittasi asiaan. Olisi tärkeää, että voisimme ottaa mukaan ajatuksen kotouttamisesta kaikissa Euroopan unionin politiikoissa. Minä viittasin erityisesti 2020 agendaan erityisesti vastaanotto ja kotouttaminen uusien maahanmuuttajien osalta ovat tärkeitä, mutta puhumme myös moninaisesta yhteiskunnasta, henkilöistä, jotka ovat olleet täällä jo pitkään ja joilla monissa tapauksissa on jonkun jäsenvaltion kansalaisuus. Puhumme siis politiikasta, joka menee näistä uusien vastaanottamisesta aivan jo pidempään maassa olleiden maahanmuuttajien syrjimättömyyteen. Tälle on oikeus perusta. On tärkeää, että teemme työtä ministeritasolla. Puhumme kotouttamisesta niin, että voimme ryhtyä konkreettisiin toimiin. Tässä mielessä Saragossa kyllä puhuttiin konkreettisista toimista, joista teille kerroin. Ja olisi tärkeää nämä, ottaa nämä toimet mukaan muihinkin politiikkoihin niin, että voidaan välttää eh, näiden henkilöiden syrjiminen ja edistää heidän kotouttamistaan niin, että pääsisimme eh, yhteiskuntaan, jossa vallitsee tyydyttävä kohesio. Uskon, että nämä huolenaiheet, joita Joista herra Busuttil ja Angelilli puhuivat, ovat täysin ymmärrettäviä. Olemme tehneet paljon työtä torjuaksemme laitonta maahanmuuttoa. Toisin sanoen olemme pyrkineet siihen, että meidän maahanmuuttolakejamme noudatettaisiin. Euroopan unioni on viime vuosina varmasti kärsinyt siitä, että ei olla päästy riittävästi näiden sopimusten puitteissa eteenpäin. Tämän näemme, kun tässä parlamentissa keskustelen asioista, joista itse olin huolissani jo kymmenen vuotta sitten, kuten nämä väliaikaiset työt, työt kausityöt. Nyt olemme voineet edetä nopeammin, kun torjumme ma- laitonta maahanmuuttoa. Siinä olemme menneet nopeammin eteenpäin kuin näiden johdonmukaisten maahanmuuttomekanismin kehittelyssä. Nyt on tärkeää, että pyrimme luomaan nämä yhteisölliset johdonmukaiset lainsäädäntöpuitteet. Muuten on hyvin vaikea torjua laitonta maahanmuuttoa. On tärkeää, että meillä on selkeät puitteet ja, ja että noudatetaan täysin jäsenvaltioiden toimivaltuuksia niin, että niistä ei enää keskustella, vaan että ne ovat nehän ovat nyt selkeästi mukana Lissabonin sopimuksessa. Mä väliaikainen työ, vuokratyö, siitä kysyttiin, sidotaanko se tiukkaan työllisyyteen. Me emme ole aloittaneet tätä keskustelua, koska odotamme vielä ehdotusta komissiolta. Direktiivillä säännellään menettelyt ja lupa, luvan myöntämiset Toivomme, että siinä säännellään myös näiden työntekijöiden tilannetta. Kuten Jakolina sanoi, he ovat usein erittäin, erityisen haavoittuvia. Espanjassa meillä on asiaa käsittelevä työ- ja maahanmuuttoministeriö. Nämä kaksi asiaa on linkitetty toisiinsa. On totta, että tarvitsemme marginaalia niin kuin meillä on, niin että voimme vastata todellisen väliaikaisen työn tarpeisiin. Tämä joskus vaikeuttaa tilannetta työntekijöiden ja tiettyjen työpaikkojen välillä. Tässä usein työskennellään kiintiöiden kautta. Nyt olen työstämässä tätä asiaa toivon, että saamme komissiolta pian ehdotuksen niin, että voimme rakentaa tätä palapeliä ja saada johdonmukaiset puitteet Euroopan unioniin. Tämä pätee myös yhden luvan direktiivin. Onpa mukavaa, että se on nimetty äh, kollegamme Alejandro Serkasin mukaan. Toivon, että se on hyvä ennen. Toivon, että tällä valiokunnallakin tulee olemaan sanansa sanottavana. Me olemme tehneet paljon työtä niin, että saavutettaisiin yksimielisyysneuvostossa. Herra Moraes ilmaisi tämän valiokunnan huolen, joka koskee direktiivin soveltamisalaa. voin varmasti sanoa, että Olemme menneet eteenpäin niin, että ei pyrittäisi niin paljon rajoittamaan direktiivin soveltamisalaa neuvoston puolelta. Toivon, että Belgia puheenjohtajavaltiona voi jatkaa tällä linjalla neuvottelussa teidän kanssanne. Ja näin voimme viedä direktiiviä eteenpäin. Meille se on erittäin tärkeä asia ja sen kautta voisimme luoda johdonmukaiset puitteet Euroopan unioniin koskien äh, menettelyjä maahanmuuttoa varten ja maahan muutta ja työntekijöiden oikeuksia ajatellen. A la, a la circularidad estamos esperando una propuesta de la comisión de evaluación. Odotamme komissiolta ehdotusta, joka koskee tämän sinisen kortin täytäntöönpanon arviointia ja saamme sen varmasti aika pian. Ja näin eh, tiedämme, mitä on tehty direktiivin kansalliseen lainsäädäntöön siirtämiseksi ja kuinka se toimii. Sitten tästä tilapäistyöstä ja silisestä korkista, niin kuin herra Dutru, jonka nimeä varmasti lausun aivan väärin, puhui näistä maahanmuuttajista, terveyden huollon alalla. Tämä on neuvostossa ollut huoli ja se on ollut myös komissiossa huolenaiheena. Pyrimme edistämään seikkaa, joka on tärkeää tällä vuosisadalla niin, että korostamme liikkuvuutta ja tällaista ikään kuin kehämäisyyttä niin, että maahanmuutosta tulee myönteinen kehä, joka johtaa hyvin asioihin niin, että, että kaikki nämä tekijät ovat mukana, lähtömaat, vastaanottomuut maat, niin että maahanmuuttajat voivat myös palata kotiinsa – myöhemmässä vaiheessa, niin että todella maahanmuutosta tulee tällainen kehämäinen prosessi, niin että voidaan myös palata takaisin. Ikään kuin kiertoliike. Huomenna Rubalkavan kanssa varmasti palaatte tähän, mutta tästä uudelleen politiikasta meillä on Maltan pilottihanke. On totta, että jäsenvaltiot eivät ole olleet kovin anteliaita tässä asiassa, mutta omassa maassani Olemme hyväksyneet uuden lain ja yritämme liittyä solidaaristen maiden joukkoon uudelleen asettautumisasiassa, koska mielestämme se on tarpeen EU:ssa ja se on myös velvoitteemme kolmansia maita kohtaan. Meidän ei pidä unohtaa sitä, että niillä on suurin vastuu, niillä on eniten pakolaisia. Viittaan nyt tässä selkkausalueiden maihin. Sitten lopuksi haluaisin puhua Pohjois-Afrikasta ja Itä-Afrikasta herra Köykhoffille koskien kolmansia maita ja lähtömaita. Tämä on meidän maahanmuuttopolitiikamme perustava jalka. Ja tässä EU voi tuoda paljon lisäarvoa. Se, osa, se on osa vuoropuhelua näiden maiden kanssa. Sunnuntaina ja maanantaina lähden ensimmäiselle matkalle niin EUn ulkopuolelle Marokkoon. Ja tämä varmasti pysyy yhtenä huolenaiheenamme. Se on myös osa unionin ulkopolitiikkaa. Olen yhtä mieltä siitä, että meidän on jaettava vastuu lähtömaiden kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia ministeri tästä alustuksesta. Kiitoksia, kun vastasitte näin, kattavasti näihin kysymyksiin, joita esitettiin. Ja jos nyt ei ole lisää kysymyksiä eikä kommentteja, niin voimme hyvästellä ministerin ja voimme mennä eteenpäin esityslistalla, niin kuin suunniteltiin. debería despedirme de estos señores. Además. Muchas gracias y ha sido un placer volver a estar. Suuret kiitokset. Minulla oli todella, Despido del presidente. Minulla oli todella ilo olla täällä jälleen kerran ja toivottavasti voin palata pian uudelleen. Kiitoksia. Oye.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 No hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. If you please take your seats. Voisitteko ystävällisesti istuutua? Meidän täytyy aloittaa. Ja kuten tavallisestikin, äh, meillä on aika tiukka esityslista. Ja äh, parasta olisi mennä eteenpäin. Menemme kohtaan viisi. Siinä käsitellään jäsenvaltioiden komission täytäntöönpanovallan käyttöön kohdistamaa valvontaa. Itse asiassa meillä on tässä äänestys. Ja kyse on minun omasta niin Ja kyse on jäsenvaltioiden komission täytäntöönpanovallan käyttöön kohdistamasta valvonnasta. Itse asiassa tässä viitataan artikloihin 290-291 Euroopan unionin perustamissopimuksesta. Ja mm, kuten tiedätte, meillä on nyt tullut Lissabonin sopimus tähän tilalle ja minä olen laatinut lausunnon. Siinä on, siihen on esitetty kolme tarkistusta. Esittelijänä minä ehdottaisin, että äänestämme näistä tarkistuksista yhtenä ryhmänä. Tämä asiakirja on, eli lausuntoluonnos on jaettu. Siinä on kolme tarkistusta. Yksi liittyy eh, siihen, että viitataan perusoikeuskirjaan. Eh, toinen tarkistus liittyy Euroopan oikeuden, turvallisuuden ja vapauden alueeseen. Ja sitten viitataan siihen, eh, mikä on valmistelevien tekstien eh, osuus ja eh, nimenomaan avoimuussäännöksissä. näissä asiakirjoissa, jotka ovat 1041 kohdassa. Ja nyt näin täällä, että kaksi puheenvuoropyyntöä on esitetty herra Busutil. E niin, että EPP ehdottaisi, että ei äänestetä yhtenä ryhmänä. Miss Sommer. Hyvä, ja sitten rouva Sommer. Äh, niin, puheenjohtaja, kysymys Meillä on tässä asiakirja, neuvoston asiakirja edessämme puheenjohtajan ystävien äh, ryhmän laatima asiakirja Friends of Presidency. Mistä tällaisessa ryhmässä on kyse? Can you repeat your question, please? Voisitko ystävällisesti toistaa kysymyksen vielä? Friends of the Presidency Group. Mistä on kyse tässä puheenjohtajan ystävien ryhmässä? Eh, meillähän on eh, tällaiselta ryhmältä, ministerineuvostolta asiakirja, mutta sitten täällä sanotaan puheenjohtajan ystävien ryhmän raportti. Ja olisin kysynyt, mikä tämä tällainen ryhmä on. Sommer, Mr. Sommer, I've just been reported. Niin minulle kerrottiin tässä juuri, että se on työryhmä, joka on muodostettu neuvoston sisällä juuri tähän äh, tarkoitukseen. Friends of the Presidency Group. Se on ollut toiminnassa jo jonkin aikaa. Äh, minä äh, tulin vasta nyt tietoiseksi tällaisesta työryhmästä, että sillä on tällainen nimi. It may happen. You know, sometimes niin joskus käy niin, että puheenjohtajavaltiollakin tai puheenjohtajistolla on ystäviä. Eh, sitten herra Michel, haluatteko te puheenvuoron? Tai Kirkhope? Mr. Chairman, I was going to say as well. En halua pitkittää. käsittelyä. hienoahan se on, jos tällainen ystäväpiiri syntyy puheenjohtajan ympärille. Ehkä meidän tulisi olla vähän ystävällisempiä myöskin heidän suuntaansa. We should, we should create, we should... Meidän pitäisi kyllä perustaa eh, tällaisen, tällainen ystäväryhmä parlamenttiinkin. Ja nyt menemme äänestykseen. Kuten herra Busutil eh, ehdotti, halutaan äänestää näistä kaikista erikseen. Onko kaikilla äänestyskortit? Meillä on siis sähköinen äänestys ja menemme nyt tarkistusten käsittelyyn. Me äänestämme. Teemme koeäänestyksen. Koeäänestys. Tämä on siis koeäänestys. Katsotaan toimivatko laitteet. Is that a test? Proceed. We open a vote. Nyt voimme aloittaa äänestyksen. Now we open the vote. Nyt me aloitamme äänestyksen, katsotaan toimiiko. Äänestys päättyy. Okay. Then we're voting on a... Nyt siis äänestämme tarkistuksesta yksi. Oh, number uh, three. Huh? Ei vaan kolme. Was it testable? Yeah, yes, now we're voting an amendment vote. Amendment number one, okay. Yeah. Now, now we go for a real vote, okay? No nyt sitten äänestetään oikein oikeasti. Ensin tarkistus yksi. Ei. Well, the first Chairman, amendment one is uh, concerning a right. Tämä tarkistus yksi ne koskee johdantosan kappaletta. Normaalisti me äänestämme muista tarkistuksista, eli meidän pitäisi äänestää kakkosesta ja kolmosesta ensin ja sitten tarkistus yksi vasta lopuksi. Eli ensimmäinen äänestys, äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Now it's 41, 41 plus. 41 puolesta, yksi vastaan, eli hyväksytty tarkistus. Ja sitten toinen äänestys, mikä se onkin sitten? Amendment 3. Tarkistus kolme, ja siitä äänestys alkaa. Okay. Okay, the vote is closed. Äänestys päättyy. 25 puolesta, vastaan 18. Tarkistus hyväksyttiin siis ja nyt äänestämme johdantoosan kappaleesta. Tarkistus 1. Äänestys alkaa. Now the vote is closed. Ja äänestys päättyy 41 puolesta, kaksi vastaan, joten tarkistus hyväksyttiin. Kiitoksia ja asia on hoidettu. Final vote. No niin, loppuäänestys vielä. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Eipä vielä. One missing. No. Yksi puuttuu vielä, mutta nyt 41 puolesta kaksi vastaan. Hyväksytty. Kiitoksia. Ja nyt me siirrymmekin Niin, siirrymme kohtaan kuusi. Euroopan unionin ja Japanin välinen sopimus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa. Äh, kyseessä on äh, perusta tulevalle yhteistyölle Euroopan unionin, äh, jäsenvaltioiden ja Japanin kesken. Artikla 218 äh, koskien äh, äh, sopimuksen toimintaa, että saadaan tämä, tämä sopimus päätökseen. Siihen tarvitaan parlamentin suositus ja tästä annan puheenvuoron esittelijälle Salvatore Jacolino. Hän voi esitellä tämän mietinnön. Ja jos kukaan on vastaan, niin tarkistuksiahan ei ole jätetty. Eh, me voimme äänestää tästä sitten suoraan, jollei kukaan vastusta. Jakolin, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kyseessä on sopimus, joka olisi ensimmäinen Euroopan unionin ja Japanin välinen sopimus. Ja näin ollen kyseessä olisi kyllä ihan historiallisestikin merkittävä sopimus. Ja vuoden 2009 helmikuussa tämä hanke käynnistyi, kun neuvosto antoi neuvottelumandaatin sopimuksen laatimiselle ja se sitten ratifioitiin 30.11.2009 neuvostossa. Tämä teksti määrittelee varsin yksityiskohtaisesti sen, miten oikeudellista yhteistyötä on mahdollista harjoittaa Japanin ja EUn välillä. Ja tässä myöskin esitetään tiettyjä suojalausekkeita, joita välttämättä ei ole muissa tämän tyyppisissä sopimuksissa, jotka EU on allekirjoittanut. Jotkut säännökset ovat varsin tärkeitä Esimerkiksi käännöskysymys on tärkeä kysymys, jotta asiat todellakin hoidetaan tasapuolisesti eri tahojen välillä, kun ajatellaan tutkinnan suorittavaa tahoa ja toisaalta sitten myöskin tietenkin syytettyä käsittelyvaiheessa ja teksti on selkeä, nämä asiat on hyvin esiin tuotu ja tämä ilman muuta on asia, johon on syytä myönteisesti suhtautua. Videokonferensseja muun muassa tässä esitetään ja kerrotaan, miten menetellä esimerkiksi pankkisalaisuuden yhteydessä, jotta todellakin tämä yhteistyö pohjautuu oikeanlaisiin asiakirjoihin ja objektiivisuuteen ja sitten epäämisperusteet on asia, joka on myöskin hyvin määritelty sopimuksessa. Ja myöskin suverenisuuteen liittyvät kysymykset ja yleistä järjestystä koskevat kysymykset on huomioitu. Tämän lisäksi on pidettävä mielessä myös tiedot liittyen pankkisalaisuuteen ja muut tiedot ja niiden saanti ja ja todistusaineiston hankinta ja se, miten menettelyt hoidetaan. Sopimus on luonteeltaan sellainen, että sitä tarpeen tullen on mahdollista täytäntöön panna jäsenmaatasolla. Eli se on täydentävä luonteeltaan ja se on hyvä asia. Japanihan on yksi suurista talousvalloista maailmanlaajuisesti tarkastellen. Ja myöskin Japanin viranomaiset suhtautuvat myönteisesti siihen, että tällainen sopimus on saatu aikaan. Kansainväliset haasteet eh, vaativat tämän tyyppistä sopimusta. Se mahdollistaa riittävän suojelun tason sekä syytettyä kuin myöskin asiankantaja ajatellen. Ja haluan kiittää hyvästä yhteistyöstä ja joustavuudesta tässä hankkeessa ja sanoisin, että tämä on asia, johon ei erityisen kriittisesti tarvitse suhtautua. Mielestäni teksti on varsin helppolukuinen myöskin ja sisältää varsin selkeitä ja helposti ymmärrettäviä artikloja. Vaikkakaan asia ei suinkaan ole yksinkertainen siinä vaiheessa, kun niitä lähdetään käytännössä soveltamaan. Kiitos. No. Kiitoksia. Tarkistuksia ei ole jätetty. Kukaan ei vastusta eikä eivätkä jäsenet eikä komissiokaan halua pitää puheenvuoroa, joten äh, voimme äänestää suoraan. Ei vaan kyllä. Lapeits. Said there was no puheenjohtaja, sanoitte, ettei kukaan ole vastaan. Minä haluaisin tällaisen pöytäkirjan, koska tätä hoitetaan, hoidetaan Lissabonin sopimuksen nojalla. Se antaa EUlle tässä oikeuden. Ottaisin esiin sen, että se oikeus, jonka sen antaa itselleen tämän myötä, se ei ole oikeutettu, koska kansalaisilla ei ollut oikeutta kansanäänestykseen. Siitä järjestiin kaksi kansanäänestystä ja kun se hylättiin, sitten Lissabonin sopimus on äh, perus, äh, perustuslaki äh, ja se on suunnilleen sama kuin aikaisemmin. Ihmisillä ei, ei ollut oikeutta äänestää kansanäänestyksessä, niinpä EU tekee omalla oikeudellaan näitä sopimuksia. Se ei ole mitenkään demokraattista eikä oikeutettua. Haluan tämän vain pöytäkirjoihin. Kiitos. Mr. Button, you made your point. No niin, tämä tuli esiin to, proceed for a vote mutta eh, tässä voidaan puuttua nyt eh, tähän Lissabonin sopimukseen, eh, sen äänestämiseen, koska se on voimassa ja se sattuu olemaan sitova sopimus, sitovaa lainsäädäntöä koko Euroopan unionille. Ja mm, tällä tavoin Euroopan unionilla on mahdollisuus solmia kansainvälisiä sopimuksia – muiden tahojen kanssa. Meidän pitäisi juhlia tällaista asiaa. Ensimmäistä kertaa me käsittelemme asiaa Japanin kanssa EUn puolesta tärkeässä asiassa, eli keskinäinen oikeusapu rikosasioissa, eli menemme suoraan äänestykseen. Tämä on yksi yksittäinen äänestys ja äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 39 puolesta ja kaksi vastaan. Niinpä tämä mietintö hyväksyttiin. Kiitoksia tästä herra Jakoliinolle. Ja vielä loppuäänestys. Loppuäänestys. Me tarvitsemme vielä lisääänestyksen, joka on loppuäänestys. Äänestys alkaa. Now the vote is closed. Ja äänestys päättyy. Siinä on aivan sama tulos. Se on hyväksytty ja asia hoidettu. Point number seven. Nyt siirrymme kohtaan seitsemän. Vapauden, eh, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava virasto. Tässä esittelijänä on herra Coelho ja niin, olkaapa hyvä. Jos nyt sopii, eh, jäsenet, olkaapa hiljaa, jotta voimme mennä eteenpäin. Tavoitteena tässä kohdassa on mietintöluonnoksen käsittely eh, ja eh, oikeudellisen yksikön antaman lausunnon käsittely tässä määräaikatarkistuksille pitää päättää myös. Eli Herra Koejo esittelee mietintöluonnoksensa, jossa äh, halutaan äh, muuttaa äh, asetusta, joka liittyy laaja-alaisiin tietojärjestelmiin ja niiden operatiiviseen hallinnointiin, siitä vastaavaan virastoon. Parlamentin Oikeudellinen yksikkö puuttuu myös kysymykseen, joka esitettiin. Muistutan teitä vielä tästä Euroopan parlamentin oikeudellista, oikeudelliselta yksiköltä. Kysyttiin, onko tällainen, tällaisen viraston perustaminen, se on vastuussa siis kakkosesta VISstä ja Eurodakista, pitäisikö sen perustua yhteen tai useaan oikeudelliseen välineeseen, kun otetaan huomioon, että joillakin jäsenvaltioilla ei ole osuutta näihin mainittuihin tietojärjestelmiin tai kaikkiin ulottuvuuksiin, joita näissä järjestelmissä on. E, Espanja puheenjohtajavaltiona voi myös kommentoida tätä seikkaa. Ja niinpä annamme puheenvuoron myös komission edustajille, jos he haluavat puheenvuoron, samoin kuin kollegoille, jotka haluavat osallistua tähän keskusteluun. Herra Koeljo, teillä on tässä puheenvuoro. Puheenjohtaja, meillä on tässä nyt ongelma. Täällä on useita oikeudellisia ongelmia, jotka liittyvät tähän mietintöön. Ja tähän mennessä puheenjohtajavaltio on neuvoston oikeudellisen yksikön kanssa kokoustamassa. Siinä on Iso-Britannia ja Irlanti. Ja nyt on sanottu täällä esityslistassa, että tämä kohta käsitellään kello 11.15 ja meidän pitäisi odottaa näitä osapuolia, koska muussa tapauksessa he eivät voi vastata näihin kysymyksiin ja kommentteihin, joita esitetään. No niin, otamme huomioon tämän ehdotuksenne. Me voimme siirtää näin ollen tätä keskustelua, joka koskee kohtaa seitsemän esityslistassa. Ja eh, saattaa olla, että voimme eh, vaihtaa järjestystä näin ja minä ehdotan, että me eh, pidämme tauon kunnes jatkamme kello 11.15. Eh, Eli 15 minuutin päästä jatkamme työskentelyä. Kiitos.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

Amen. dear colleagues, uh, I think it's... Hyvät kollegat, uh, nyt taitaa olla aika jatkaa tätä kokousta, joten uh, olkaa hyvä ja istuutukaa. We have uh, on the Meillä on kohta seitsemän esityslistalla vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien laaja-alaisten eh, tietojärjestelmien operatiivista hallinnoinnista vastaava virasto. Eh, niin kuin eh, puheenjohtaja ilmoitti, ensimmäiseksi puhuu esittelijä Carlos Coelho. Hän esittää mietintöluonnoksen, sen jälkeen oikeudellisen yksikön edustaja käsittelee sitä, miten tämän viraston perustaminen, mihin se perustuu yhteen vai useampaan oikeudelliseen välineeseen. Sen jälkeen kuunnellaan Espanjaa puheenjohtajavaltiona, joka kommentoi tätä kysymystä. Ja sen jälkeen annetaan vielä komission edustajalle puheenvuoro, jos sieltä halutaan puheenvuoro. Ja sen jälkeen vielä keskustelemme tästä mietintöluonnoksesta. Niinpä, herra Koelio, olkaapa hyvä. Thank you, Chair. Um... Kiitoksia, puheenjohtaja. Täällä on pari eh, seikkaa, jotka liittyvät tähän virastoon. Oikeudellinen eh, ongelma ja arviot. Meidän pitäisi eh, jakaa tämä keskustelu, koska muuten on vaikea seurata kaikkia yksityiskohtia keskustelussa jo. Joten minä ehdotan eh, teille, että annetaan saman tien puheenvuoro parlamentin oikeudelliselle yksikölle ja sitten kuunnellaan neuvoston vastaus ja sitten komission, jos he haluavat. Miksi näin? Koska me epäilimme sitä, että komissio ehdotti yhtä yksittäistä aloitetta ja me puhumme tässä virastosta, joka käsittelee eri järjestelmiä joihin osallistumisoikeus eri jäsenvaltioilla ovat erilaisia. Esimerkiksi Iso-Britannia ei osallistu viisiin ja siis eh, kakkoseen ainoastaan pieneltä osin ja Eurodac-järjestelmään taas kokonaan. Eh, nyt meillä on valtavia oikeudellisia eh, ongelmia, kun katsotaan näitä järjestelmiä ja tuota virastoa. Meidän pitäisi ensin puuttua oikeudelliseen äh, ongelmaan, kuunnella oikeudellisen yksikön äh, kommenttia ja sitten neuvostoa, sitten komissiota. Ja sen jälkeen esittelen sisällöllisesti tämän mietintöni. Kiitoksia, herra Koejo. Niinpä me pyydämme, että oikeudellisen yksikön edustajat äh, yrittäisivät vastata näihin kysymyksiin. Thank you. Thank Kiitos mahdollisuudesta kertoa oikeudellisen yksikön näkemyksistä, mitä tulee komission ehdotukseen. Niin kuin todettiin, se vastaa kolmen eri järjestelmän hallinnoinnista, siis kakkonen, viisi ja Eurodac-järjestelmät. Ja niin kuin esittelijä totesi, oikeudelliset eh, puitteet eh, monimutkaistuvat sikäli, että kaikki jäsenmaat eivät ole mukana kaikissa näissä järjestelmissä tai niiden osa-alueissa. Yhdistynyt kuningaskunta Irlanti osallistuvat Eurodakin täysin eh, koska se ei ole osana Schengeniä, mutta vain osittain, siis kakkosen eivätkä lainkaan viisi järjestelmään. Ja kysyitte, onko viraston pohjauduttava yhteen tai useampaan oikeudellisen välineeseen. Kysymyksen taustalla on tuomioistuimen käsittelyssä ollut juttu, kun neuvosto kieltäytyi siitä, että UK voisi osallistua asetuksen hyväksymiseen, jolla Frontex-virasto perustettiin. Neuvosto kieltäytyi ja totesi, että UK ei ole mukana näissä säädöksissä, jotka koskevat ulkorajavalvontaa. Ja sitten UK kääntyi tuomioistuimen puoleen ja tuomioistuin katsoi, että jäsenmaat eivät voi osallistua schengen akiin toimintaan, jos ne eivät ensin ole tätä akin osaa hyväksyneet, johon siis toiminta pohjautuu esimerkiksi rajavalvonta tai viisumikysymykset. Tässä ehdotuksessa komissio on esittänyt monia johdantosan kappaleita, joissa nimenomaan UK ja Irlannin osallistumisrajoitusta käsitellään, jotta varmasti voidaan todeta, että ollaan oikeuskäytännön kanssa samalla linjalla. 24 kohdassa esimerkiksi sanotaan, että UK ei osallistu tähän hyväksymiseen. Ja sen lisäksi tässä todetaan, että yhdistynyt kuningaskunta voi osallistua. Ja tämä koskee myöskin Irlantia. Eli nämä ovat ristiriidassa keskenään Irlanti ja UK joko osallistuvat kokonaisuudessaan asetuksen tai sitten eivät. Jos ne voivat osallistua asetuksen hyväksymiseen, niin tällöin ne osallistuvat sellaisiin akiin toimiin, joita ne eivät ole olleet valmiit hyväksymään. Eli johdantosan kappale ei kuitenkaan riitä, jotta saadaan johdonmukainen eh, käsittely huomioiden tuomioistuimen päätökset. Ja tästä saattaisi syntyä oikeudellisesti katsottuna epävarmuustilanne. Jos parlamentti sopivaksi katsoo, se voisi muuttaa ehdotusta, jolla selvitettäisiin nimenomaan tätä Irlannin ja UK osallistumisen tilannetta. Mutta kysymys siitä, osallistuvatko ne tähän eh, eh, kokonaisuudessaan, säilyy ongelmana. Ja tämä ei kuitenkaan aiheuttaisi ongelmia, jos hyväksyttäisiin erilliset välineet, mutta tämä sitten onkin poliittinen kysymys. Ymmärrän myöskin, että neuvosto ehdottaa uutta ehdotusta, mutta e, neuvosto sitten itse voi kertoa tästä uudesta ehdotuksestaan. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Nyt voimme kuunnella sitten Espanjaa puheenjohtajavaltion edustajaa. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten ymmärsitte parlamentin oikeudellisen yksikön puheenvuorosta, tämä ei ole helppo asia. Kokouksia on pidetty paljon ja huolta on ollut paljon neuvostossa tämän asian tiimoilta. Tulimme tähän kokoukseen vähän myöhässä, koska keskustelimme asiasta asianmukaisten jäsenvaltioiden kanssa tulevan puheenjohtajavaltion ja neuvoston oikeudellisen yksikön kanssa. En halua väsyttää teitä tällä asialla, koska minulla ei ole auktoriteettia puhua näistä oikeudellisista asioista, joten jos teille sopii, annan puheenvuoron mahdollisen ratkaisun selvittämistä varten. pääsihteeristön oikeudelliselle yksikölle sieltä on edustaja täällä keskuudessa. Thank you. Um, and good, good morning to everybody. Eh, kiitoksia, että me saimme nyt mahdollisuuden ehdottaa sellaista ratkaisua, jota, josta olemme miettineet neuvostossa. Tosiaan me olemme samaa mieltä parlamentin kanssa, että tässä on ongelmia ajatellen yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin osallistumista eh, tähän eh, virastoon kokonaisuutena. Eh, syyt selitettiin jo oikeudellisen yksikön puheenvuorossa. Meidän mielestämme oli mahdollista jakaa tämä ehdotus, mutta se on hyvin vaikea jakaa useaan osaan ja siihen on moniakin syitä. Myös käytännön syyt ovat tässä. Kuten oikeudellinen yksikkö sanoi, kyse on poliittisesta valinnasta loppujen lopuksi. Mutta nyt kun ollaan mietitty sitä, miten me voisimme parhaiten ratkaista ongelman ilman, että rikotaan tätä ehdotusta ja me eh, löysimme artiklaa neljä perustuvan eh, ratkaisun. Eli eh, Schengenin sopimus artikla neljä sen mukaan yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti voivat milloin tahansa pyytää, että ne voivat osallistua Schengenin joihinkin osiin. Ja mitä tulee virastoehdotukseen, niin meidän mielestämme olisi olisi mahdollista, koska kyseessä on hyvin spesifi tapaus, joka, eh, jossa näkyy kaikki ne eri eh, osiot, joihin eh, yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti eivät osallistu tai osallistuvat. Meidän mielestämme ratkaisu ongelmaa voisi olla se, että yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti pyytäisivät saada osallistua tämän ehdotuksen hyväksyntään Schengenin artiklan 4 pohjalta ja neuvosto sitten päättää tästä pyynnöstä yksimielisesti jäsenvaltioiden kesken. Asian selventämiseksi kyseessä olisi neuvoston päätös, joka vastaisi 2003-65 päätöstä, jossa yhdistynyt kuningaskunta myös pyysi saada osallistua äh, Schengenin tiettyihin osa-alueisiin ja neuvosto antoi yhdistyneelle kuningaskunnalle ja Irlannille luvan osallistua, joten tämä olisi äh, suunnilleen sama ratkaisu ja me saisimme tällä ratkaisulla aikaan sen, että yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti voisivat osallistua äh, IT-viraston hyväksyntään myös niiltä osin, eh, joita ne eivät ole hyväksyneet. Me olemme jo eh, puhuneet yhdistyneelle kuningaskunnalle Irlannille näistä ratkaisuista, ja tähän mennessä me olemme saaneet myönteisiä vastauksia yhdistyneeltä kuningaskunnalta, ja eh, sieltä on sanottu, että yhdistynyt kuningaskunta esittelisi tämän pyyntönsä neuvostolle – eli pyytönsä osallistua eh, asetuksen hyväksyntään kokonaisuutena. Tällä hetkellä eh, Irlanti eh, miettii edelleen tätä pyyntöänsä ja sen jälkeen kun me saamme nämä pyynnöt toiselta tai kummaltakin, silloin neuvoston pitää tehdä päätös siitä, että annetaan hyväksyntä ja Tämä on meidän mielestämme oikeudellisesti vankka ratkaisu tähän ongelmaan ilman, että meidän tarvitsee hajottaa tätä ehdotusta. Eli tämä ehdotus viraston perustamisesta olisi sellainen kuin se on ja sovellettaisiin nyt tämä näin me välttäisimme sitten oikeudelliset ongelmat, jotka ovat peräisin äh, tuomioistuimen päätöksistä. Nyt pyytäisin äh, komission edustajalta, haluaako hän vielä puheenvuoron? Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on yksi niistä tapauksista, joissa äh, kaikki ovat oletuksesta samaa mieltä, mutta silti ratkaisumalleissa on eroja niin kuin parlamentin oikeudenlausunto osoitti, tai neuvoston oikeudellinen yksikkö. Myös komissio toteaa, että tämä on varsin monimutkainen asia. Tässä on kyse niin sanotusta hybridilainsäädännöstä. Komissio tämän kyllä ymmärtää myöskin. Mutta ennakkotapauksia tällaisista on kyllä. Esimerkiksi yksi tällainen lainsäädäntö, jossa oli tällaista geometriaa, on jo tehty. Ja niinpä komissio tarkasteli kaikkia olemassa olevia elementtejä, että päädyttäisiin yhteen tekstiin. Kuitenkin sen mukaan otettaisiin lisäselvitykset ja tarvittavat säännökset, joissa esiin tuotaisiin tämä tiettyjen jäsenmaiden osallistumisen vaihteleva aste. Siitähän tämä hybridien luonne syntyy, mutta silti katsoimme, että yksi lainsäädäntöhanke olisi paras lähestymistapa. Ensinnäkin siksi, että jos säädös jaettaisiin useampaan, niin äm, äm, tämä olisi ongelmallista asetusta ajatellen. Ja äh, se, mihin Lissabonin sopimuksen myötä on pyritty, kärsisi. Eli halutaan yhdistää lainsäädäntöä. Sitten sisällöllisesti tarkastellen on muistettava se, että on lähestyttävä asiaa käytännönläheisesti ennen kuin jaetaan kahtia esitä, koska tämä hybridirakenne joka tapauksessa siis kakkosen osalta säilyisi, koska kaikkein hankalin kysymys nimenomaan liittyy siihen tässä vaihtelevassa geometriassa. Ja vaikka eh, viis Eurodac irrotettaisiinkin, koska osallistuminen on tässä joko tai perusteista, mutta siis kakkosen yhteydessä siinäkin tapauksessa selkeämmin tämä vaihteleva geometrin rakenne säilyisi. Eli jos tämä jaettaisiin kahtia, emme voisi kunnolla tätä asiaa esiin nostaa ja silti ainakin osittain tämä hybridirakenne säilyisi. Ja sitten useamman lainsäädännön myötä jouduttaisiin monimutkaisempaan oikeudellisen puitteistoon. Ja niinpä komissio ehdottaa yhtä säädöstä senkin takia, että sanamuodot, joihin on päädytty, ja pyydänkin teitä tarkastelemaan lähemmin johdantason kappaleita 24 ja 25, ei pelkästään näitä muutamaa mainittua sanaa, joihin parlamentin oikeuden yksikkö viittasi, sillä näissä johdantason kappaleissa tuodaan esiin se seikka, että Irlanti ja yhdistynyt kuningaskunta eivät hyväksymiseen osallistu, mutta kerromme tarkkaan, missä laajuudessa näin on. Ja näin pyritään eh, selvittämään se, millä tavalla teksti soveltuu Tanskaan, UK ja Irlantiin ja miten se huomioi eh, sitten eh, olemassa olevan oikeusperustan pohjalta niiden osallistumisasteen. Ja tämän lisäksi ja tämä on asia, jossa olemme valmiit vieläkin selkeämmän sanamuodon etsimisen, jos tarpeen on. Ja sitten kysymys, joka liittyy ikään kuin reiluuteen. On muistava se, että Tanska, Irlanti ja kuningaskunta kuitenkin osallistuvat äh, viraston rahoituspuoleen niin kuin muutkin jäsenmaat. Ja äh, se seikka, että osallistut joihinkin järjestelmiin, joita sitten virasto hallinnoi, antaa mielestäni näille maille oikeuden äänestyksiin viraston osalta. Vaikka niin kuin johdantosan kappaleessa sanotaan, tämä ei vaikuta siihen, miten ne osallistuvat äänestymisiin tai eh, järjestelmän hallinnointiin silloin, kun ne eivät ole itse näissä mukana siinä vaiheessa, kun järjestelmät ovat toimintavalmiit. Joka tapauksessa Olemme kuulleet myös muiden kommentit, toivottavasti löydetään sopiva ratkaisumalli tähän hankalaan kysymykseen. Ymmärrämme kyllä, että tässä on saatu ihan uuttakin äh, tietoa Irlannilta, äh, UKlta ja Tanskalta ja katsomme, äh, miten tämä vaihtoehto toimisi ja yhdessä parlamentin ja neuvoston kanssa sitten mietitään, mikä olisi lopullinen ratkaisu tähän asiaan. Kiitos. Carlos. Kiitoksia ja nyt Carlos, olepa hyvä. So much, chair. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää oikeudellista yksikköä eh, näin selkeästä kannanotosta. Eh, olen erittäin tyytyväinen, kun sain tietää, että neuvostossa on nyt ilmeisesti löydetty ratkaisu tähän oikeudelliseen ongelmaan. Eh, Irlanti voi liittyä, eh, aivan kuten yhdistynyt kuningaskuntakin on pyytänyt, ja me voimme eh, perustaa viraston. Minäpä ehdottaisin tiettyä aikataulua. 12.7. määräaika tarkistuksille Tietääkseni eh, mietintöni on jo kaikille kielille käännetty ja saatavilla. Haluaisin eh, painottaa muutamaa eh, lyhyttä kohtaa. Ensinnäkin, minkä tähden me tarvitsemme viraston? Me tarvitsemme viraston, koska meillä ei ole mitään muuta ratkaisua ja parlamentti itse on jo pyytänyt sitä muodollisesti. Meidän mielestämme eh, tätä eh, toimivaltuutta ei pitää antaa komissiolle, ja komissio itse sanoo, että sillä ei ole välineitä eh, hoitaa asiaa, ja tämä mm, ja mikään toisen tyyppinen virasto ei ole ratkaisu, koska parlamentti, parlamentilla ei olisi demokraattista valvontavastuuta emme voi muotoilla samalla tavoin eh, muunlaista virastoa kuin eurooppalainen, eurooppalaista virastoa. Eli eurooppalainen virasto on eh, paras ratkaisu. Eh, sitten nämä uudet järjestelmät. Minun mielestäni, jos virasto on vastuussa uusista järjestelmistä, asiaan pitäisi puuttua oikeudellisesti, eli oikeudellisin välinein yhteispäätösmenettely parlamentin ja neuvoston kesken, ja meidän pitäisi laatia tällainen teksti hyvin selkeästi. Ja sitten kolmanneksi vielä meidän pitäisi mielestäni selkeyttää tavoitteita ja tehtäviä, joita virastolla olisi minä olen esittänyt eh, siihen tarkoituksen muutaman eh, tarkistuksen. Ja sitten nämä eh, pilottihankkeet neljäntenä. Olisi viisasta asettaa tietyt säädökset tai säännöt, joilla vältetään viraston toimivaltuuksien laajentaminen pilottihankkeilla. Minä olen esittänyt tarkistuksia, jotta voitaisiin puuttua tähän kunnolla. Ja sitten viraston sijaintipaikka. Te tiedätte, että eh, täällä on kaksi ehdokasta, eh, Viro ja Ranska. Oikeudellisesta näkökulmasta parlamentilla eh, on sitoumus päätökseen samalla tasolla kuin neuvostolla, koska me hyväksymme tämän yhteispäätösmenettelyllä. Joka tapauksessa nyt pitää löytää ratkaisu neuvostosta. Me emme lähde siitä tappelemaan. Jos neuvosto antaa hyvän ratkaisun, ei parlamentin pidä lähteä sitä kyseenalaistamaan, mutta meidän pitäisi esittää tiettyjä ehtoja tai parametreja, jotta autettaisiin neuvostoa päätöksenteossa. Siitä syystä olen ehdottanut tarkistuksia. Ja haluaisin näissä ehdoissa joka parantaa sanamuotoa. Sitten kuudes kohta. Olen tulossa aivan päätökseen. Viestintäinfrastruktuuri. Minä en ole sitä vastaan, että meillä ulkoistettaisiin tätä kysymystä, mutta pitäisi olla tiettyjä ehtoja, joiden pohjalta ulkoistaminen pitää hoitaa. Mitä ehtoja pitäisi siis täyttää? Ja minä olen esittänyt tarkistuksia ajatellen tätäkin kohtaa. Sitten seitsemäs kohta. Äänestys, hallintorakenne ja äänestysoikeus hallintoneuvostossa. Siellä on erilaisia äänestysoikeuksia eri järjestelmissä. Jos maata ei sido oikeudellinen väline, niin maalla ei pitäisi olla tiettyä luokiteltua tietoa, saa oikeus saada tiettyä luokiteltua tietoa eikä voisi osallistua päätöksiin. Eli äänestysoikeus ja päätösoikeus, sen pitäisi noudatella siitä, miten jäsenvaltiot osallistuvat eri järjestelmiin. Mielestäni puheenjohtaja viraston johtaja pitäisi valita eh, jäsenvaltioiden nime, nimeämien ehdokkaiden joukosta eh, ja maan pitäisi eh, käyttää täysin ja soveltaa kaikkia näitä järjestelmiä ei ole mitään järkeä siinä, että johtaja tulisi sellaisesta maasta, josta käytetään ainoastaan yhtä järjestelmää. Ja sitten vielä demokraattinen, tietosuoja ja demokraattinen valvonta. Tässä on esitetty tiettyjä tarkistuksia myös ajatellen tietosuojaa ja demokraattista valvontaa ja toivottavasti tästä on apua kollegoille, jotta he voivat tehdä parempia tarkistuksia 12.7. mennessä. Me voimme siis tästä asiasta keskustella ja äänestää kesätauon jälkeen syyskuussa. Kiitoksia, herra Koejo. Oikein selkeä esitys. Nyt me voimme varmasti siirtyä keskustelemaan tästä aiheesta. Minulla on täällä kaksi puheenvuoropyyntöä. Ensiksi herra Albrecht ja sitten Rova Ladford. Haluaako joku muu puheenvuoron vielä? Hyvä. Albrecht. Um. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos tästä äh, mietinnöstä. Myös hyvät tarkistukset ovat tervetulleet, vaikka suhtaudunkin hieman kriittisesti keskitettyihin eh, infrastruktuureihin tietokantojen osalta, varsinkin kun tietosuojan kannalta asiaa tarkastelee. Niin haluaisin kuitenkin todeta, että myönteiset säännökset jotka liittyvät siihen, että tietokanteet eivät ole yhteensopivia, on tärkeä kysymys parlamentille. Ja meidän on tuotava tämä ilmi myös silloin, kun tulevaisuudesta puhutaan. Eli mm, ei tule ajatella, että toimitaan nyt näin, kun vaihtoehtoja ei ole. Ja sitten myöhemmässä vaiheessa päätettäisiinkin avata tämä asia. Tämä on yksi perusperiaatteista Euroopan parlamentissa, eli siis se, että me emme tällaista haluaisi tietosuoja-aspektien vuoksi. Me näkisimme, että jos kaikki tietokannat yhdistetään, siitä syntyy riski koska ne on luotu tiettyjä tarkoitusperiä varten, ehkä muita tarkoitusperiä varten kuin mitä aluksi huomaa. Ja siksi tällaista interoperatiivisuutta emme toivoisi. Ja tämä on ainakin minulle erittäin tärkeä aspekti. Ja tähän tulisi saada hyvin vahvat säännökset, sillä muutoin minulle ja ehkä myös koko parlamentille voi olla varsin hankalaa hyväksyä tällaista tietokantojen yhdistämistä. Ja tämä on asia, joka valiokunnassa on ollut esillä kovastikin. Kiitoksia, Rova Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Niin minä olen samaa mieltä kuin herra Albrecht. Eh, mm, minä tiedän, että eh, Herra Koejo on eh, aina hyvin edustanut meidän valiokuntaamme. Se, että olisi yhteinen virasto, niin se ei tarkoita sitä, että kaikki tietokannat menevät yhteen. Nämä asiat ovat kuitenkin erillään, eikä ole mitään edellytystä, että tästä olisi seurauksena se, että, että soveltaisin samoja sääntöjä näihin kaikkiin asioihin. Minä luotan herra Koijoon tässä asiassa. Hänellä on pitkälti kokemusta, varsinkin siis järjestelmästä, mutta myös EUn tietokantojen hallinnoinnista ja niistä säännöistä, joita me tarvitsemme, jotta hallinto ja tietosuoja ovat hyvällä tolalla. Ja eh, tässäkin noudatetaan lakia tällä alueella. Suoraan sanoen minä en ole lukenut eh, komission enkä neuvoston paperia, eh, tulivat hiukan myöhään uskon kyllä täysin se, mitä sanoo e, oikeudellinen yksikkö, mutta kun käyn tätä Koejon e, asiakirjaa läpi, hän on valmis e, harkitsemaan kaikkea oikeudellisesta, oikeudellista tietoa, mitä tarjolla on. Ja hän on aivan oikeassa siinä, tässä ei voida sallia sitä, että osallistumattomat maat hyppivät oikeudellisten oikeuksiensa yläpuolelle päätöksenteossa tai siinä, miten päästään sisin ensimmäisen pilarin, niin sanotun ensimmäisen pilarin osiin e, tai Eurodakin osalta sitten samoin nyt kun olemme hallituksessa emmekä oppositiossa, ei se minun kantaani muuta ajatellen oikeudellisia rajoja. Yhdistynyt kuningaskunta voi ryhtyä haastamaan tuomioistuimessa Schengen-asioissa tai sitten passilainsäädännössä tai Frontex-kysymyksissä. Ja sitten päätös tulee tuomioistuimessa ja, ja meidän täytyy sitä noudattaa. Ei siinä ole mitään haittaa, että yhdistynyt kuningaskunta haluaa testata rajoja ja yritetään saada asiat oikealle tolalle. Minä tuen sitä kyllä, mutta minä tuen myös sitä, mitä komissio sanoi, että toivottavasti selkeyttä saadaan aikaan globaali mm, tai tällaisella kattavalla integroidulla näkemystavalla eri säännöt, jotka ovat avoimia ja selveitä, selkeitä. Sitä ei, ei pidä tehdä sekavaksi. Tämä on aina ollut hankalaa. Me tiedämme, että Lissabonin sopimuksen myötä meitä on yksi yksittäinen oikeus, oikeudellinen väline yhdellä alueella. Ja tässä yritetään saada aikaa pakettia niin, että vaikka ehdot, pienellä kirjoitetut ehdot ovat hyvin, hyvin selkeitä, tarkkoja, tarkkaan mietittyjä. Minä toivon nyt, että tämä lähestymistapa ei ole yhteensopimaton niin, että me kunnioitamme niitä rajoja, joita on mailla, jotka eivät osallistu. Ja jonakin päivänä minun toiveeni oli se, että nämä rajat katoavat. Ehkäpä yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti ja Tanska haluavat tulla täysin mukaan, mutta ehkä saan odottaa vielä. Kiitoksia. Nyt sitten puheenjohtajavaltio. Halutaanko sieltä äh, puheenvuoro vielä? Kiitoksia puheenjohtaja. Espanjan puheenjohtaja valtio, nyt kun kuuden kuukauden aikana se on johtanut työtä tässä asiassa – joka alkoi jo Ruotsin kaudella. On ilo nähdä, että nyt ollaan pääsemässä kantoihin neuvoston työryhmissä ollaan pääsemässä hyvin pitkälti samoille linjoille kuin parlamentin mietinnössä. Minun ei nyt kannata korostaa enää mitään näitä näkökulmia kohtia. Herra Koilio jo erittäin hienosti ne esitteli. Neuvosto on työstänyt keskeisiä kohtia ja enemmistö on joko löytänyt sopimuksen tai tunnustanut niiden monimutkaisuuden ja näin asiat on viety korkeammalle poliittiselle tasolle. Esitteli mietintö tulee sopivan aikaan niin, että neuvostossa voidaan sopeuttaa tekstiä ja ratkaista huolenaiheita. Parlamentin kaksi jäsentä herra Koilion lisäksi käyttivät puheenvuoron. Haluaisin neuvoston ja puheenjohtajan valtion taholta antaa heille takkeet siitä, että kun virasto perustetaan, kukaan ei missään tapauksessa pyri millään tavalla puuttumaan vaikuttamaan olemassa olevien tietojärjestelmien. Se, joka hallinnoi äh, asiakirjoja ja pääsyä, niin otetaan huomioon ilman muuta olemassa olevaa lainsäädäntöä ja pilottihankkeet ja tulevat järjestelmät. Virasto tarvitsee oikeus perustan, joka on hyväksytty tavanomaisessa lainsäädäntömenettelyssä neuvoston ja parlamentin välillä. Tämä on erittäin selkeästi tunnustettu neuvoston töissä, joten voin Espanjan puheenjohtajavaltion puolesta antaa nämä takeet tälle valiokunnalle. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you. Now the commission. Kiitoksia ja nyt komission puheenvuoro. Uh, thank you very much, Mrs. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnä haluaisin lämpimästi kiittää esittelijää mietinnöstä ja rakentavasta työstä. Jos kaikki tarkistukset läpikäydään, niin voi huomata, että monet komission hyväksytään joko sellaisenaan tai pienin muutoksin. Vain yhden esimerkin tästä voisin mainita, joka on varsin tervetullut. Eli tämä nimittämismenet menettely, menettely mm, pääsihteerin osalta, mutta on monia muitakin esimerkkejä eh, hyvistä tehdyistä ehdotuksista. Eli tämä yleiskommenttina, jonka halusin tässä komission kannalta esittää. Silti on vielä joitain huolenaiheitakin tässä mietinnön sanamuodossa ja nyt nopeasti pyrin ne tässä läpikäymään. Ensinnäkin infrastruktuuri, viestintäinfrastruktuuri, no näkyvyyttä tulee parantaa, se on selvä. Ja järjestelmän hallinnosta puhuttaessa on tärkeää, että se huomioidaan kaikissa järjestelmän oikeusperustoissa. Ja erityisesti tekstissä asiasta mainitseminen ei niin muuta kuin vain vahvistaa ja selventää näitä viraston tehtäviä. Ja nyt sitten viittaan tarkistuksen 14 erityisesti yksityiskohtaiset ehdot, jotka sisältyvät tähän tarkistukseen, menevät ehkä vähän liian pitkälle. Ja Tämä vaikutelma syntyy siksi, että oikeusperustassa näiden kolmen eri järjestelmän osalta on jo olemassa selvät turvamääräykset, e, viestintäinfrastruktuurit ja muut seikat. Ja nämä e, ehdot on siis jo esitetty ja siksi meidän mielestämme ei lisätietoja e, näihin liittyen tarvittaisi. Ja sitten toimivaltuudet ja vastuukysymykset, kun puhutaan turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä, varsinkin siis kakkosen osalta, niin komissio jatkaa senkin jälkeen, kun virasto aloittaa toimintaansa. Ja tämä käy siis kakkosen oikeusperustasta hyvin ilmi. Ja siksi että tässä tekstissä, jossa puhutaan viraston perustamisesta, otettaisiin nämä turvainfrastruktuurit esille, mielestäni se menisi vähän tämän esityksen merkitysperiä vastaan, koska tähän komissio puuttuu vielä siinäkin vaiheessa, kun viraston toimintansa aloittanut. Ja sitten se, miten yksityiskohtaisesti nämä ehdot on esitetty, mielestäni tässä mennään ikään kuin oltaisiin jo tässä muotoilemassa tarjouskilpailun liittyviä aspekteja. Näitä ei kuitenkaan tule säädöstekstissä esittää, vaan ne esitetään sitten muissa yhteyksistä, yhteyksissä, joista komissio on vastuussa. Ja sitten vielä muutama seikka, jota haluaisin kommentoida. kommentoida. Ensinnäkin tarkistus 24. Jäsenyys hallituksessa. Olemme esittäneet kahta emmekä yhtä eh, hyvästä syystä, sillä tässä virastossa komission rooli on erilainen kuin eh, yleensä. Siksi, että komissiossa säilyvät tietyt ö, valtuudet esimerkiksi infrastruktuureiden osalta, ja siksi katsoisimme, että mm, komissiolla tulisi olla enemmän kuin yleensä, eli yksi edustaja, ja siksi pidämme kiinni tästä ehdotuksestamme, eli että kaksi edustajahallintoneuvostoon. Mitä tulee sitten jäsenmaiden saatavuuteen? 36 ja 37 tarkistukset. Eli osallistuminen äänestykseen tietysti on asia, jossa tätä vaihtelevan geometrian periaatetta on kunnioitettava, mutta asiakirjojen saatavuus on sitten asia, joka ei välttämättä tätä samaa loogista linjaa seuraa. Äänestys mahdollisuus, jos on, niin silloin tietysti on olemassa myöskin tiedonsaantimahdollisuus ja tiedonsaantimahdollisuus on mahdollisuus tarjota silloinkin, jos ei äänestä. Ja viraston toimet liittyvät pitkälti järjestelmien hallinnointiin, eli tällainen cross-cutting lähestymistapa tässä on olemassa ja voi olla varsin hankalaa erottaa erottaa toisistaan nyt se, kuinka on mahdollista ajatella, että joku maa voisi nähdä vain tai saada nähtäväkseen vain osan asiakirjoista tai kaikkia. No, tätä kuitenkin vielä voidaan tarkastella lähemmin. Ja sitten neuvoantavat ryhmät, tästä vielä lyhyt kommentti. Logiikkana tässä on se, että pidetään huoli siitä, että hallintoneuvosto saa riittävän asiantuntemuksen käyttöönsä eri kysymyksiä käsiteltäessä, ja siksi ehdotamme tässä eh, neuvoantavien ryhmän perustamismahdollisuuden. Ja haluamme todellakin, että tämä asia tekstissä mainitaan. Ja sitten julkaisu mitä tulee eh, toimitusjohtajan äh, väestön valintaan todettaisiin, että tämä järjestettäisiin vasta ensimmäisen hallintoneuvoston kokouksen jälkeen. Me emme haluaisi tällaista rajoitusta, koska olisi hyvä saada virasto pystyyn aikaisemmin ja näin voitaisiin laittaa hakuun pääjohtajan paikka ennen kuin hallintoneuvosto on kokoontunut ensimmäistä kertaa. Tällä tavalla voidaan ryhtyä valmistelemaan jo tätä hakumenettelyä jopa ennen kuin hallintoneuvosto on ensimmäisen kerran kokoontunut. Ja sitten mitä tulee vielä assosiaatiomaiden äänestysoikeuksista. Kävimme neuvoston työryhmässä asiasta keskustelua ja keskustelu nyt näytti siltä, että nämä äänestysoikeudet jätettäisiin jätettäisiin siihen vaiheeseen, jossa nämä maat neuvottelevat jäsenyydestään viraston. Ja tämä on sitten kuitenkin jätetty pois artiklatekstistä, koska jos se siellä mainittaisiin, niin se aiheuttaisi ikään kuin velvoitteita äh, keskustella näistä äänestysoikeuksista. Meidän mielestämme tämä asia tulisi jättää kahdenvälisiin neuvotteluihin assosiaatiomaiden kanssa siinä vaiheessa, kun neuvottelevat liittymisestään viraston jäseniksi. Ja sitten tämä interoperatiivisuuskysymys, muutama jäsen sitä kommentoikin Toteaisin vain, että on selvää, että olemme huolella ja varovaisesti tähän asiaan aina suhtautuneet. Ja järjestelmien oikeusperustat ovat sellaiset, että ne jo asettavat rajoja tälle asialle. Virasto ei myöskään voi eh, yksin toimia näissä kysymyksissä. Missään vaiheessa virasto ei voi eh, ylittää oikeusperustan määrittelemiä rajoja. Ja jos jotain uutta esitetään, vaikkapa uusi eh, järjestelmä, niin yhteispäätösmenettelyllä neuvosto ja parlamentti siis voivat aina tässä vaiheessa eh, tulla kuvan mukaan. Eli kunkin järjestelmän oikeusperusta kyllä eh, jo eh, luo tarvittavat rajat ja näin on nytkin. Ja näiden kautta saadaan aikaan takuut, joilla voidaan välttyä interoperatiivisuudelta. Kiitos. No niin, haluaisiko vielä esittelijä puhua lopuksi? Ähm, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia näistä ystävällisistä sanoista puheenjohtajavaltiolta ja komissiolta ja kollegoilta. Haluaisin muistuttaa, että kun esittelin oman mietintöluonnokseni, niin tein sen sen jälkeen, kun olin keskustellut varjoesittelijöiden kanssa nämä ovat yhteisiä huolenaiheita, eivät ainoastaan omiani. Minulla oli hyvät keskustelut varjoesittelijöiden kanssa, joten kiittäisin heitä panoksesta ja siitä syystä Albrechtin huoli yhteen yhdessä toimivuudesta, se tulee esiin tarkistuksessa yhdeksän, jossa tarkoituksena on puuttua juuri näihin yhteen toimivuuskysymyksiin. Olen samaa mieltä Parental Ladfordin ja herra Albrechtin kanssa. En aio käydä läpi nyt näitä kaikkia näkökohtia. Pohdin heidän nämä argumenttejaan, mutta puuttuisin tässä ihan pariin seikkaan vielä. Tarkistus 14. Ymmärrän kyllä komission argumentin. Me menemme liikaa yksityiskohtiin ajatellen artiklaa 14. Meillä on tähän syymme. Meitä huolestuttaa kovasti näiden verkostojen turvallisuus. Olen kysynyt komissiolta jo tästä ja odotan vastausta. Käsittääkseni on hyvin häiritseviä uutisia olemassa koskien näitä järjestelmiä. Esimerkiksi Kairossa, Egyptissä, on virastos, virasto, jossa on kaikki tieto saatavilla ja henkilöstö, henkilöstöllä on taskuissaan paljon tietoa Eh, internet-protokollista eh, ja eh, muista näkökohdista, jotka liittyvät jäsenvaltioiden hallintoon. Me olemme ulkoistaneet näitä asioita ja sitten totesimme, että oli tämä virasto Egyptissä, joten meitä huolestuttaa tämä. Bratislavassa on käsittääkseni tietyt turvallisuusolosuhteet tuossa rakennuksessa, jossa osasto toimii. Siellä turvallisuustoimet ovat aivan surkeat. Me olemme todella huolissamme tästä ja odotan komission vastausta. Ja minun mielestäni olisi parempi, että meillä olisi oikeudellisessa tekstissä takeet tästä. Ymmärrän kyllä, että komissio sanoo, että tämän ei pitäisi ehkä olla oikeudellisessa tekstissä, mutta minun täytyy sanoa, että lainsäätäjien pitää päättää, mitä tulee lainsäädäntötekstiin. Jos halutaan olla yksityiskohtaisia, niin sitten ollaan parlamentti ja neuvosto päättävät, mitä pitää lakitekstissä olla. Mutta jos meillä ei ei ole turvallisuus kohdallaan. Meillä on pelkoja, järkeviä pelkoja siitä, miten asiat hoidetaan, niin meillä pitää olla oikeudelliset säännökset siitä, että, jotta vältetään ongelmat. Ja sitten asiakirjojen saatavuus 36-37. En ymmärrä, minkä tähden, minkä tähden asiakirjat pitäisi saada, jos jäsenvaltio ei, ole täys, ei osallistu täysin tähän järjestelmään. Jos tässä sanotaan nyt horisontaalinen, ne koskevat viraston hallinnointia itsessään. Mä emme voi jakaa tietenkään tämän tyyppisiä asiakirjoja palasiin mutta on kyllä sellaisia asiakirjoja jokaisen järjestelmän kohdalla, ja minun mielestäni äh, näiden asiakirjojen saatavuus pitäisi olla ainoastaan niillä jäsenvaltioilla, jotka osallistuvat näihin järjestelmiin. Sitten äh, tämä äh, neuvoantava ryhmä. Se koskee uusia järjestelmiä, jos sanotaan, että tässä pitää olla oikeudellinen väline joka väline, jonka kautta nämä järjestelmät tulevat viraston alaiseksi. Kun hyväksymme oikeudellisen välineen, meidän pitää hyväksyä tämä neuvoa antava ryhmä kohta. Jos me laadimme esimerkiksi eurooppalaisen PNR, annamme virastolle mahdollisuuden toimia, niin tässä laissa, jossa päätämme tämän PNRn lisäämisestä, meillä pitää olla neuvoantava ryhmä, jotta voimme puuttua tämän tyyppisiin kysymyksiin. Ja vielä lopuksi puheenjohtaja, minä olen halukas tekemään yhteistyötä Euroopan komission kanssa koskien näitä yksityiskohtia, joita he haluavat vielä tarkastella hallintoneuvos, hallintoneuvosto, johto ja muita kysymyksiä tulisi tähän vielä. Meidän pitäisi pyytää sellaista virastoa, joka voi puuttua niihin ongelmiin, joita meillä on. Ja ongelma, joka on, on se, että me tarvitsemme viraston, joka hallinnoi tietojärjestelmää, hyvän tietosuojatason myötä eh, tiedon hyvän laadun, hyvän laatua ajatellen eh, ja eh, myös kustannustehokkuus pitää ottaa huomioon. Minä toivon, että saamme aikaan parhaan mahdollisen lakitekstin, jotta saadaan aikaan paras ratkaisu. Haluan vielä kerran kiittää komissiota siitä, että tämä ehdotus on tehty. Euroopan komissio tähän Euroopan parlamentti pyysi tekemään tämän ehdotuksen. Kiitos. Close. Kiitoksia. Päätämme tämän esityslistakohdan käsittelyn ja mainitsisin vielä, että määräaika tarkistuksille on 12.7. puolilta päivin. Ja nyt tulemme yhteiskeskusteluun. Ja kyse on EUn ja Georgian välisestä sopimuksesta viisumien myöntämisen helpottamisesta ja EUn ja Georgian välinen sopimus ilman lupaa oleskelevien henkilöiden takaisinotosta. Me, meidän esittelijämme on Natalie Grisbeck. Ja kerron teille lyhyesti, miten toimimme päätös neuvotella näistä sopimuksista käsiteltiin jo 2008. Neuvottelut käytiin 2009 ja kaksi sopimusta käynnistettiin 2009 marraskuussa. Viisumihelpotus sopimus allekirjoitettiin 16. kesäkuuta ja takaisinottosopimusta ei voida vielä allekirjoittaa, koska Irlanti, yhdistynyt kuningaskunta, heillä on äh, kolme kuukautta, jotta voivat äh, osallistua. Annan puheenvuoron komissiolle äh, ja valiokunnan jäsenille. Sen jälkeen puheenjohtajavaltio Espanja voi pitää puheenvuoron, jos haluaa. Ja sitten keskustelu. Ja ensimmäiseksi komission puheenvuoro. Madame la, la Kiitoksia puheenjohtaja. Itsekin jo sanoitte, että tämä merkki neuvotteluiden aloittamiseksi tuli ylimääräiseltä Euroopan neuvostolta ensimmäinen syyskuuta 2008. Tämä seurasi välittömästi sitä vakavaa kriisiä, jonka vielä hyvin muistamme – valtioiden ja hallitusten päämiehet selkeästi halusivat antaa Georgian kansalle vahvan merkin Euroopan unionin solidaarisuudesta muiden aloitteiden muassa koskien viisumien myöntämisen helpottamista, ihmisten liikkumisen helpottamista ja henkilöiden välisten kontaktien helpottamista. Tästä syystä meitä pyydettiin aloittamaan neuvottelumenettely, kuten te, hyvää puheenjohtaja, korostitte. Tämä sujui suhteellisen nopeasti, koska Lokakuussa 2008 saimme neuvostolta valtuudet aloittaa neuvottelut ja alle vuodessa pääsimme töissämme loppuun Georgian kumppaneiden kanssa. Nämä sopimukset, helpottamissopitus ja takaisinottosopimus ovat molemmat aika lähellä sitä, jota tänä päivänä standardimaisesti Euroopan unioni käyttää vastaavanlaisissa tilanteessa, mitä tulee viisumien myöntämisen helpottamissopimukseen. Se tulee tarjoamaan Georgian kansalaisille tiettyjä helpotuksia, aivan kuten otsikossa sanotaan. Se koskee esimerkiksi enimmäisaikoja viisumien myöntämiseksi, se on 10 päivää. Se koskee myös hintoja. 60-35 euroon on hintoja laskettu. Viisumit ovat peräti ilmaisia tiettyille, tietyille henkilöille, opiskelijoille, toimittajille tai henkilöille, jotka osallistuvat tieteelliseen tai kulttuuriin ja taitalliseen toimintaan lapsille, eläkkeille, eläkkeellä oleville tai vammaisille viisumit ovat myös ilmaisia. Nämä samat mahdolliset matkustajaluokat hyötyvät myös muista helpotuksista. koskee esimerkiksi eh, niiden asiakirjojen yksinkertaistamista, joita tarvitaan viisumin saamiseksi, tai mm, viisumin myöntämistä tällaisen sopimuksen arvioidut vaikutukset, kun ajatellaan Schengenin alueelle myönnettyjä viisumeja, ne koskee noin 60 000 georgialaista vuosittain. Noin 60 000 georgialaista pyytää nykyään viisumia päästäkseen Schengenin alueella. Tavoitteena on, kuten hetki sitten sanoin, se, että näiden helpotusten kautta ähm, pyyteen määrä nousisi. Kuten muulloinkin vastaavanlaisessa tapauksessa sopimuksen myötä myönnetään vapautus, diplomaattipassin haltijoille. Tämän pitäisi helpottaa virallisia yhteyden, virallista yhteydenpetoa Euroopan unionin, Georgian ja EUn jäsenvaltioiden välillä puheenjohtaja, on kiinnostavaa panna merkille, että sen jälkeen kun Lissabonin sopimus on astunut voimaan, tämä viisumien myöntämisen helpottamissopimus tulee olemaan ensimmäinen sopimus, johon Euroopan parlamentti voi antaa hyväksynnäntänsä. Tämä on varmasti kiinnostavaa institutionaalista kehitystä. Kuten aina Euroopan unionin strategian puitteissa tämä viisumis, sen myöntämis, helpottamissopimus kulkee käsi kädessä takaisinottosopimuksen kanssa. Tässäkin sovelletaan standardisopimusta, standardimallia. Se on hyvin lähellä niitä takaisinottosopimuksia, joita olemme solmineet useiden kolmansien maiden kanssa. Sitä ei sovelleta ainoastaan Georgian kansalaisiin, jotka ovat laittomasti maassa, vaan myös kaikkiin kolmansien maiden kansalaisiin, joiden osalta voidaan todeta, että he ovat kulkeneet varmasti Georgian kautta ennen kuin heidän on havaittu olevan laittomasti Euroopan unionin jäsenvaltion alueella oleskelemassa. Meillä on tietoja käytettävissämme, joiden mukaan voimme arvioida tällaisen sopimuksen vaikutukset. Viimeiset käytettävissä olevat tilastot ovat vuodelta 2007. Tuolloin noin 4800 georgialaista tavalla tai toisilla havaittiin olevan laittomasti oleskelemassa Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueella. Tässäkin on yksi tieto, jonka kautta voimme siis arvioida tällaisen sopimuksen vaikutuksia. Takaisinottosopimus on nyt tutumpi juttu, koska tämä on jo toinen sopimus Pakistanin jälkeen. Tähän siis sovelletaan Euroopan parlamentin hyväksyntämenettelyä. Tähän tietenkin liittyy tiettyjä varolausekkeita. Euroopan parlamentti on pyytänyt meidän, meitä kiinnittämään erityistä huomiota erityisesti henkilötietosuojaan eh, koskien tietoja, joita vaihdetaan tämän sopimuksen puitteissa, tai koskien sitä, että sopimusosapuolet noudattavat täysin velvoitteita, jotka johtuvat välineistä, joita sovelletaan kansainvälisessä oikeudessa, erityisesti koskien ihmisoikeuksia. Haluaisin todeta tässä yhteydessä, että Georgia on vuodesta 1999 ollut Geneven vuoden 1951 pakolaisyleissopimuksen allekirjoittajavaltio. No niin, puheenjohtaja. Nämä ovat kaksi tekstiä, jotka on tuotu teidän parlamenttinne hyväksyttäväksi. Niihin kohdistuu suuria odotuksia Georgian hallituksen ja erityisesti Georgian kansantaholta – Nämä ovat käsin kosketeltavia osoituksia Euroopan unionin solidaarisuudesta Georgiaa kohtaan. Ne ovat saaneet vahvaa tukea neuvostolta, mutta uskonpa, että Espanjan äh, puheenjohtajavaltio varmastikin ottaa tähän vielä kantaa. Toivon, että nämä sopimukset mahdollisimman pian saavat myös Euroopan parlamentilta hyväksynnän. Kiitoksia puheenjohtaja. And now I give the floor to the... No nyt annan vielä puheenvuoron Espanjalle puheenjohtajavaltiolle. Kiitoksia puheenjohtaja. Viittaan ensin tähän takaisinottosopimukseen. Komissio aika yksityiskohtaisesti selvitti tilanteen, joten haluaisin vain todeta, että olemme erittäin tyytyväisiä tuloksiin, joihin neuvottelussa on päästy. Ei ole koskaan helppoa neuvotella takaisinotosta kolmannen maan kanssa. Uskomme, että komissio on tehnyt hyvää työtä. Siksi tulemme pyytämään, että parlamentti suhteellisen nopeasti, mikäli sille sisältö sopii, antaisi hyväksyntänsä niin, että sopimus voitaisiin ratifioida. Kuten herra de Brauer selvitti, sopimus, sopimuksen sisältö on sellainen, jota voidaan kutsua klassiseksi Takaisin sopimuksessa. Siinä otetaan kaikkien osapuolten velvoitteet mukaan ja korostetaan sitä, että on kunnioitettava Geneven yleissopimusta ja muita ihmisoikeussopimuksia, niin kuin sopimuksessa on todettu. Neuvostossa olemme erittäin tyytyväisiä tähän. Haluaisin vain todeta, että neuvosto ei ole vielä allekirjoittanut, emmekä ole vielä pyytäneet hyväksyä hyväksyntä parlamentilta lausekkeeseen, johon tarvitsemme vielä yhdistyneen kuningaskunnan Irlannin kannan. Kuten tiedätte, pöytäkirjan ja sen liitteiden mukaan yhdistyneellä kuningaskunnalla Irlannilla on kolme kuukautta aikaa ilmaista halunsa osallistua tähän maahanmuuttoon koskevaan asiaan. Kolme kuukautta ei ole vielä kulunut, joten emme vielä tiedä, haluavatko ne osallistua vai eivätkö. Toisin kuin viisumeiden myötämishelpottamissopimuksessa, joihin nämä osallistut, maat eivät osallistu, ollaan voitu mennä pidemmälle. Haluaisin kuitenkin vielä todeta, että sisällön puolesta olemme sopimukseen tyytyväisiä ja olisi mukavaa, jos parlamenttikin tukisi sitä. Viisumien myöntämisen helmottamisesta minusta olisi parempi, että kollegani Espanjan pysyvästä edustustosta esittelisi tämän asian, mikäli se teille sopii, hyvä puheenjohtaja. Eh, en realidad eh, tengo ya muy poco que añadir. Eh. Minulla on aika vähän lisättävää tähän vaikka tämä ei olekaan varsinaisesti viisumiasia, niin Euroopan, Euroopan neuvoston ylimääräisessä kokouksessa ensimmäinen syyskuuta 2008 viitattiin siihen, että Euroopan unionin ja Georgian väliset suhteet ovat vahvistuneet ja siinä viitattiin kauppa alueeseen Siitä tulee ikään kuin assosiaatiosopimuksen alaluokka. Sopimus, sopimuksesta ryhdytään neuvottelemaan hyvin luultavasti nyt heinäkuussa – samoin kuin näistä assosiaatiosopimuksista Armenian ja Azerbaidsanin kanssa. Azerbaidsanin osalta kuitenkin ottanut huomioon, että se ei ole VTOn jäsen. Se ei voi neuvotella vapaakauppasopimuksesta. Tässä kaikki kiitoksia. Thank you. Now uh, we come to the member. Kiitoksia nyt äh, jäsenet. Ensimmäiseksi äh, Rova Grisbeck esittelijänä, olkaa hyvä. President. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluaisin ensinnäkin kiittää komission ja neuvoston edustajia siitä, miten selkeästi se, he esittelivät näitä sopimuksia. Tämä oli johdanto Eh, mutta myös eh, mm, johtopäätökset, koska kollegani kanssa, kollegoiden kanssa voimme eh, tietenkin keskustella näistä näkökohdista, mutta en puhu teknisistä näkökohdista. En pala niihin enää. Me olemme hyvin mielenkiintoisessa vaiheessa. Mm, tämä on looginen tekninen toimielin muutos. Se on innovatiivinen kuitenkin, niin kuin komission ja neuvoston edustajat sanoivat. Ja tämä pitää nimenomaan parlamentin kantaan. Tässä on aivan selkeä halu lähentyä Georgiaan, Euroopan unionin ja Georgian lähentyminen. Siis, ja tätä on, tästä on puhuttu useaan otteeseen ja tämä viittaa myös VTO-kumppanuussopimuksiin. Niinpä tämä eh, trauma, jonka georgialaiset saivat kokea ja Euroopan unioni myös eh, Venäjän eh, kaukaisia miehitys ja Osetia miehitys taannoin se on tietenkin vaikuttanut myös Euroopan naapuruuspolitiikkaan, mutta hyvin nopeasti eh, on palannut eh, tolalleen ja eh, aivan kuten komission edustaja sanoi, Eh, heti eh, syksystä 2008 on haluttu avata nämä neuvottelut. Ja näiden lisäksi on eh, paljon poliittisia toimia, joihin on ryhdytty. Ja niistä myös Euroopan unionin toimielimet ovat puhuneet. Toukokuussa parlamentti hyväksyi päätöslauselman eurooppalaisen strategian Etelä-Kaukasian osalta. Ja tällä tavoin meillä on Kaukasian alueella strategia, jonka avulla voimme vahvistaa yhteistyötä ja helpottaa konfliktin ratkaisua. Jotenka on monenlaista liikehdintää, joka ilmaisee, miten innokkaasti georgialaiset haluavat olla enemmänkin suunnata katseensa Eurooppaan enemmän kuin muualle. En palaa nyt yksityiskohtiin näissä sopimuksissa, mitä tulee juridisiin vaatimuksiin, koska tämä takaisinottosopimus, sen pitää olemassa, olla olemassa juridisesti, jotta viisumien helpotussopimus voisi tulla voimaan. Tässä on tietyt ehdot, jotka liittyvät näihin yksityiskohtiin ja ne, on, ne tulevat esiin näissä sopimuksissa hyvin selkeästi. Niinpä me helpotamme yhteistyötä, ei ainoastaan nämä valtion, vaan myös kansalaisten kanssa. Ja tässä määrät ovat melko keskinkertaisia, mutta joka tapauksessa kun mietitään sitä, että vahvistetaan näitä suhteita ja suhteethan ovat hyvin organisoituneet näiden neuvottelujen kautta. Ja vielä yksi näkökohta. Tämä on ensimmäinen vaihe sopimuksissa Lissabonin sopimuksen jälkeen. Tätä Tämä ei ole rinnakkainen Pakistan-sopimuksen kanssa, koska tässä on sellaisia näkökohtia, jotka juridisesti ovat hyvin erilaisia. Georgiassa on vastavuoroisuusnäkökohtia, jotka pitää ottaa huomioon. Ja Georgia on allekirjoittanut Euroopan ihmisoikeussopimuksen, mutta myös Geneven pakolaissopimuksen. Tämä on siis tärkeä toimenpide. Ja e, tämä on ensimmäinen vaihe e, tässä, e, jota kutsuitte standardimalliksi. Joka tapauksessa odotan kovasti kollegojen kannanottoja tässä koskien juridisia ehtoja ja turvallisuutta. Olen aivan samaa mieltä tässä samalla kuin parlamentti. Kiitoksia. Meillä on nyt yksi puheenvuoro pyyntö. Rouva Staakka. Yes. Hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ryhmäni tukee näitä visumihelpotusmenettelyjä. Emme tätä vastusta. Ja Tämä on ihan normaalityyppinen sopimus, mutta takaisinotto asia on asia, joka meitä kyllä huolettaa. Ja kysyisinkin nyt komission edustajalta seuraavaa. Ymmärsinkö äsken oikein, että totesitte, että sopimuksen äh, kohde koostuisi 5000 ihmisestä, jotka nyt ovat EUn alueella. Voitko, voitteko nyt vakuuttaa meidät siitä, että näiden henkilöiden turvallisuus on taattu, jos heidät joudutaan palauttamaan Georgiaan. Mehän tiedämme, että edelleenkin eri alueiden tilanne on erilainen eri kansaryhmien mm, ja eri passin omavien ihmisten osalta. Eli voitteko taata sen, että mitään uhkaa nämä ihmiset eivät eh, kohtaisi kotimaassaan, jos he joutuvat palaamaan? Thank you. Um... Kiitos. Monika Mäkyläis kollegani on näiden mietintöjen varjoesittelijä. Hän ei ole paikalla ja käytän siksi hänen puolestaan puheenvuoron. Kantani on varsin erilainen kuin äskeisen puhujan EPP-ryhmän eh, puolesta. Eh, molemmat ehdotukset, sopimusehdotukset ovat tervetulleita. On oikein hyvä että sopimus solmitaan takaisinottosopimuksen kanssa yhtä, kertaa, yhtä aikaa, koska näin uskottavuus paranee on myöskin hyvä lähteä liikkeelle takaisinottosopimuksesta, koska mielestäni näin vahvistetaan yhteisen maahanmuuttopolitiikkamme uskottavuutta, niin kuin tässä aamulla jo todettiin, kun Espanjan ministerikin oli läsnä niin jos halutaan pitää huoli siitä, että saadaan tasapaino oman esityksemme suhteen silloin, kun puhutaan laillisesta, mutta toisaalta laittomasta maahanmuutosta, niin tämä on tärkeää, jos maahanmuuton näiden kahden haaran välille ei saada mm, minkäänlaista tasapainoa. Tällöin ei synny mitään muuta kuin pikemminkin kannustin yrittää tulla Euroopan alueelle laittomasti, ja siksi on erittäin tärkeää eh, puhua tästäkin sopimuksesta, jos haluamme maahanmuuttopolitiikastamme tehdä uskottavaa. Molempia sopimuksia tarvitaan. Mitä turvatekijöihin tulee, niin kuin esittelijä jo totesi, Georgia on allekirjoittanut tärkeän yleissopimuksen, Geneven yleissopimuksen, ihmisoikeusyleissopimuksen ja näin voinemme luottaa siihen, että äh, palaavat ihmiset äh, ovat turvassa Georgian alueella. Eli ilman muuta oman ryhmäni osalta ehdotan myönteistä äänestystulosta. Hyvä, ja annan vielä puheenvuoron komissiolle. Olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää ja muita puhujia tästä tuesta, ja he yleisesti ottaen antoivat komission, neuvoston ja Euroopan unionin toimintatavalle. jotakin selvityksiä koskien kysymyksiä, joita Veluka esitti. Haluaisin muistuttaa siitä, minkä olemme jo yleisesti todenneet takaisinottosopimuksista, mistä on kysymys erityisesti kun puhuimme Pakistanin sopimuksesta. Takaisinottosopimus on menettelysopimus. Siinä organisoidaan menettelyt ja helpotetaan menettelyjä, jotka liittyvät takaisin lähettämiseen, kun kyseessä ovat ulkomaalaiset, jotka ovat laittamassa maassa. Sitä ryhdytään soveltamaan hetkellä, jolloin karkoituspäätös on tehty hyväksytty jäsenvaltion taholta tässä tapauksessa. Tämä maasta poiston päätös ja siitä hallinnoidaan, hallinnoidaan palauttamisen direktiivin kautta. Se on direktiivi voimaan vuoden lopussa. Sitä on päätös neuvoston komission ja parlamentin välillä. Kun jäsenvaltio tekee päätöksen palauttamisesta, se on sopimuksen mukaan kaikkien kansainvälisten säännösten sitoma ja myös palauttamiskiellon sitoma takkeet ovat siis olemassa, ne ovat erittäin vahvat. Ja olkoon takaisinottosopimus minkälainen tahansa, se ei voi vahingoittaa näitä oikeuksia. Mitä sitten tulee Georgian tapaukseen, vahvistan luvun, jonka mainitsen. Se on siis tilastotieto vuodelta 2007 ja se koske georgialaisia kansalaisia, jotka ovat laittomasti oleskelemassa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Näitä oli siis 4800. Mikäli tuolloin olisi ollut voimassa takaisinottosopimus, he olisi sopimuksen nojalla palautettu ja heihin olisi sovellettu kaikkia näitä takeita ja Georgiassa heille olisi, heihin olisi sovellettu Georgian tarjoamia takkeita, jotka liittyvät niihin kansainvälisiin välineisiin, joihin Georgia kuuluu. Erityisesti mainittiin eurooppalainen perusoikeus- ja ihmisoikeussopimus ja Geneven yleissopimus. Voin varmasti siis sanoa, että tässä tapauksessa, joihin, johon Rova viittasi, voimme antaa kaikki takkeet kun jäsenvaltiot tekevät maastapoistopäätöksen, he soveltavat näitä takeita. Samoin Georgia siinä vaiheessa, kun Georgia ottaa takaisin näitä henkilöitä, niin voidaan antaa takeet, että kaikkia perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia tullaan kunnioittamaan. Kiitoksia. I'm asking the... Kiitoksia. Haluaako esittelijä nyt vielä palata asiaan? Antaa kommenttinsa. Yeah. Kiitoksia näistä tarkoista selkeistä vastauksista. Ne tulevat esiin siis tässä kansainvälisistä teksteistä, joita Georgia on allekirjoittanut. Niinpä voisimme saada takeet siitä, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan mm, ajatellen tätä takaisinotto direktiiviä. Minä tosiaan odotan, että voimme jatkaa ja voisimme ehkä kuvitella, että saamme päätökseen tämän menettelyn syy- syksyllä kummankin sopimuksen osalta. Kiitoksia. Kiitoksia. Esittelette siis mietintöluonnoksen kesän jälkeen. Ja minä päätän nyt aamu kokouksen. Me jatkamme iltapäivällä kello 16.30 sen jälkeen, kun on pidetty täysistuntokeskustelu. Kiitos.